Okei. Okay. Uh, Selvä. Aloitamme juuri nyt hyvää iltapäivää, kollegat. Ensimmäisenä on esityslistä hyväksyntä. Jos vastahuomautuksia ei ole, niin se on hyväksytty. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, Tanskaa, Kroatiaa ja Iiriä ei ole eh, tulkkauksessa tänään. Ja huomenna äänestys aika on 11.40, joten voisitteko tuoda sähköiset äänestyskorttinne mukaan. Sitten 30. maaliskuuta, 20. 6. syyskuuta 2016, 11. heinäkuuta 2016 pöytäkirjojen hyväksyntä. Jos niihin oli vasta huomautuksia, ne on hyväksytty. Hyvät kollegat. Tämä kohta on otettu esityslistalle siinä yhteydessä, kun Libe käsittelee pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaa. Siellä viitataan Maltan julistukseen helmikuun alusta 2017, jossa neuvosto totesi, että se kohentaa Libuatyötä tuota neuvostossa se, kun on päälähtömaa, kuten myös sen eteläisen eh, Saharan eteläpuoliset naapurit, jotta voidaan vähentää turva, kansainvälistä suojaa hakevien ihmisten määrä Välimeren keskisen reitin kautta. Yli 180 000 tuli ja useimmat heistä Italiassa kirjatti vuonna 2016 ja ennätysmäärä ihmisiä myös hukkui tuolla reitillä. Pyritään siihen, että laittomat tulijat Maltajulistuksen julistuksen jälkeen tämä tarkoittaisi sitä, että Libua olisi etusijalla unionin toiminnassa. Erityisesti kehitettäisiin, kohennettaisiin voimavaroja maa- ja ilmarajoilla ja torjuttaisiin salakuljetus- ja kauttakulkutoimia. Maltan julistusluettelo oli useita konkreettisia toimia niin tämän päivän kokouksessa keskitytään kahteen niistä. Jos mahdollista, niin ke, eh, tuetaan kehitystä paikallisyhteisöissä Libyassa, erityisesti rannikkoalueella ja Libyan maarajoilla eh, muuttoreiteillä, jotta voidaan taloudellista ja sosiaalista tilannetta parantaa ja sietokykyä isäntäyhteisöissä. Ja pyritään varmistamaan asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet Libyassa muuttajille. AFET-valikunnalla on myös toimivaltaa, joten heitä on kutsuttu tänne osallistumaan kokoukseen. Haluaisin ottaa esille, että, tämä, että se on olennainen osa Liben työtä. Viime viikolla useat jäsenet olivat Libestä Italiassa vierailulla kokeakseen paikan päällä unionin liittyvän kehityksen keskeisessä välimeren reitillä. Me oli, meillä oli e- tapaaminen Euroopan rannikko- ja rajavartiostoviraston johtajan kanssa. Joten on erityisen järkevää, että valiokunta tarkastelee Libyan tilannetta myös AFET-kollegoiden kanssa. Ensin kuullaan esitys Metsän San Frontier-järjestön edustajalta, joka koskee Libyan jännitteistä tilannetta. Koordinaattorit tätä pyysivät. Sitten kaksi puheenvuoroa komissiolta ja ulkosuhdehallinnolta. Minulla on kunnia toivottaa tervetulleeksi Anna-Maria Lufin, joka on Libyan ohjelmajohtaja, ja Rova Inma Vaskes, joka edustaa MSItä. Rova Luf, saatte mahdollisuuden nyt esitellä tilanneen Libyassa 10 minuutin ajan. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kutsusta ja tilaisuudesta puhua täällä. Minä teen työtä lääkäritilman rajajärjestössä MSFS. Sitten 2015 meillä on kaksi alusta ollut pelastamassa ihmisiä Välimerellä. Ihmiset pelastettaessa niistä aluksista, jotka yrittävät tulla Eurooppaan. Olemme kuulleet kauheita tarinoita heidän kokemuksistaan Libyassa. Tämä antoi aiheen mennä Libyan käynnistämään hanke, auttamaan siellä maahanmuuttajia ennen kuin matka lähtevätkään ylittämään välimerta. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme ainutlaatuisessa tilanteessa. Voimme puhua hyvin Libyan tapahtumista, koska me olemme ainoa järjestö, joka siellä on mukana kansainvälisenä henkilöinen Muut järjestötkin ovat siellä paikalla, mutta vain libyalaista henkilökuntaa palvelemassa niitä turvallisuustilanteen takia. Heitä on noin kymmenkunta, näitä säilöönottokeskuksia on kymmenkunta, muun muassa Tripolissa. Kyse on henkilöistä, joita tulee päivittäin keskuksiin. Eli me haluaisimme kertoa kokemuksistamme, meidän kertyneestä asiantuntemuksestamme EUn hyväksi. Ihan pikaisesti muuttoreitit Itä- Länsi-Afrikasta. Kuten näette, kaikki eivät nyt Roomaa viedä, mutta kuitenkin Tripoliin tässä tapauksessa. Tripoli vaikuttaisi olevan ainakin osa Libyan rannikkoa se paikka, jonne on maahanmuuttaja mentävä. Säilönottokeskukset, joissa käymme päivittäin, eivät ole samanlaisia kaikki, mutta samantyyppisiä monilta osin. Ja mistä ne ovat samanlaisia, liittyy siihen tilaan, joka säilönotetulla on. Todella ruuhkaista ihmiset suljetaan rakennuksiin, jotka eivät ole ihmisiä varten, ne ovat varastoja, jotka on nyt muutettu, sinne on lisätty muutama vessa. Ihmiset on ahdettu tiloihin. Useimmat ovat miehiä. Eli alkuarviomme vuoden takaa osoitti, että varsinkin usein on vain puolisen neliömetriä miehillä tilaa. Voivat juuri ja juuri istua, ehkä olla polvillaan, eivät voi asettua makuulle edes, koskematta muita. Se todella ruuhkaa. Ei ole ikkunoita, ilmanvaihtoa. Ihmiset eivät saa mennä ulos, he ovat sisätiloissa usein miten. Niitä kutsutaan säilöönottokeskuksiksi, tilapäisiksi sellaisiksi, mutta itse asiassa ne ovat ihmisvarastoja. Meidän mielestämme olosuhteet ovat samanlaisia kaikissa keskuksissa. Voitte kyllä kuvitella hyviä, kun ihmiset ovat ahdettu yhteen, kuten tässä viikkojen, kuukausien ajaksi eivät pääse edes ulo, ulos, niin se on hyvä maaperä myös taudeille ja tartunnoille. me puhumme ihmisten kanssa, tarjoamme terveyspalveluja, he voivat tulla meidän luoksemme, jos heillä on terveysongelmia. Keskustelemme heidän kanssa, juttelemme, jotkut kertovat, että olet kuukausina ajankin, 10-11 kuukautta, ei ole mitenkään epätavallista. Heillä ei ole mitään hajuakaan siitä, miksi ovat siellä. Jotkut jopa ovat viisullisia ihmisiä Eurooppaan päästäkseen. Heidät on otettu kiinni kadulta joilla on UNHCR-kortit, heidät on rekisteröity Libyassa tämän järjestön voimina, kuitenkin ovat päätyneet säilönottokeskuksiin. He eivät tiedä, miten pitkään ne joutuvat sinne jäämään, eivätkä tiedä, ei heillä ole mitään keinoa vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Ja se on aika toivoton tilanne, mihin ovat päätyneet. Eli todella hankalaa. Libyan taloudellinen tilanne on sellainen, että se riippuu suurelta osin. Tai sanon toisin, se on suuta bisnestä, kun ollaan tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Siinä kyllä on löydetty rahasampo, ja siksi sekin on jo huolestuttava seikka, koska nyt on kyse ihmisistä, ei tavaroista. Heitä kohdellaan kuitenkin tavaroina. Heitä myydään, voi sponsoroida, tukea muuttaja, jos haluaa, mutta sitten joutuu maksamaan tietyn summan, ottaakseen jonkun kotinsa. Niin käykin ja sitten ihmiset joutuvat pakkotyöhön, naisia pakotetaan prostituution, miehet joutuvat pakkotyöhön. Tämä on oikeastaan nykyajan orjuutta. Tässä näette salin takaosassa kosteutta seinissään. Sinne he kuulemma virtsaavat, koska sieltä pääsee ilma ulos, kun heillä ei ole mitään tilaisuutta päästä vessaan. Talvella miseraatassa varsinkin voi olla kuin kylmääkin, ei ole mitään keskuslämmitystä tai ylipäätään mitään lämmitystä. Eli siellä on huopia toki, mutta kylmä on ja se ei nyt kovasti helpota tilannetta. Kuten tästä näette, totta, tässä, siellä on tietenkin hyvä maaperä myös erilaisille loisille, täille sun muille näissä huovissa. Sitten on myös naisia lapsia säilöntokeskuksissa. Naiset pidetään edellä miehistä, siksi heillä on vähän enemmän tilaa tavallisesti, mutta edelleenkään ei ole kovin paljon tilaa. Lapsiakin näkee paljon jotka ovat äitiensä kanssa tai jopa vasta syntyneitä on mukana, alle viisivuotiaita lapsia. Siitä on vahinko heidän ja mielenterveydelleen joutua säilöön. Eli me olemme vahvasti sitä mieltä, että raskaana olevat naiset ja pienet lapset eivät kuulu säilönnätokeskuksiin, mutta on hyvin vaikeaa tähän puuttua lipa viranomaisten kanssa, koska he eivät ole 51 yleisopimuksessa osapuolena. Ja sitten vielä yksi ryhmä, joka on myös nähty, haavoittuva ryhmä, ovat yksin liikkuvat alaikäiset, eli ovat ilman huoltajaa tai vanhempaa liikkeellä. Heitä on aika lailla myös eri aluksissa, joita olemme Välimerellä pelastaneet. Eli jälleen haavoittuva ryhmä, joka voi olla myös hyväksikäytön kohde. Vesi, jäte, vesi järjestelyt, hygienia, kuten näette, ei kivalta näytä. Koskaan on riittävästi käymälöitä, ja vaikka olisikin, niin ne ovat yleensä sellien ulkopuolella. Ihmiset eivät siis saa lähteä selleistä, jos niitä onkin. Ei niitä käyttää voi. Veden laatu, juomaveden laatu on hyvin heikko yleensä. Ei saippuaa tai puhdistustarvikkeita ole tarjolla. Sellejä ei siivota, vateita ei voi pestä, ei, suihkuun ei pääse. On yritetty kyllä jakaa monenkin järjestön voimin, muun muassa ja varsinkin meidän voimin näitä välineitä, mutta ilmeisesti nämä sitten takavarikoidaan viime kädessä. Voitte kuvitella, että olosuhteet eivät ole hyväksi ihmisten terveydelle. Ja me olemme nähneet sen vaikutuksen ihmisten fyysiselle ja henkiselle terveydelle. Eli me voisimme estää kuolemantapauksia. Tässä kuvassa näette kaksi aikuista miestä, aliravittuja. Tämä on vakava tilanne aikuisissa. Usein sitä ei nähdä aikuisissa. Meillä on paljon eri ohjelmia myös sellaisissa maissa, joissa matka on käynnistynyt ja nähdään aliravitsemusta paljon, mutta harvoin sitä nähdään kuitenkaan aikuisten parissa. Tässä se nähdään nyt aikuisissa. Kun ajattelette aliravittuja ihmisiä, niin he ovat alttiita taudeille ja tartunnoille. Mutta me voimme tehdä ainakin sen verran, että jos ihminen on todella huonossa kunnossa, voimme viedä heidät sairaalaan. Ja nyt näemme, miten terveyden hoitojärjestelmä on romahtanut Libyassa. Sitten 2011 on nähty, että palveluiden taso on heikentynyt yhä enemmän. Voi ajatella hallituksen tarjoamia palveluita, eikä ole riittävästi henkilökuntaakaan. Eli tämä on todella vaikea, jos on kuntoisia ihmisiä, niin toimitaan heitä sairaalaan. Ali ravitsemus on yksi esimerkki. Jotkut tahallisesti syövät vähemmän. No tämän jo mainitsinkin, en sano enempää aliravitsemuksesta. Ihmisiä pidetään kammottavissa olosuhteissa ja tehty kuolemaan. Tämä henkilö on aliravittu ja hänellä oli pahaa vedestä johtuva ripuli. Ja sitten tässä nähdään esimerkkejä erilaisia tauteja, rokkoja, täitä ja niin edelleen jotenkin nähdään polttoaineista johtuen, kun he tulevat aluksista, kun merivesi joutuu tekemisiin polttoaineen ja ihon kanssa, niin se polttaa ihon. Ja ihmiset on vain pantu takaisin säilyttökeskuksiin tästä huolimatta. Me olemme nähneet, että on myös iskuista tulleita haavoja. Selleissä nähdään, että aina on jotain iskuja ja keppejä on käytetty ihmisten lyömiseen. Näemme myös haavoja, jotka vastaavat kidutusta näissä keskuksissa. Lääkärit ovat huomanneet, on käytetty äärimmäistä väkivaltaakin. He ovat kertoneet tästä. Eli todellakin pahaa väkivaltaa käytetään. Tämä koskee myös alaikäisiä yhtä lailla kuin aikuisia. Tässä muutama esimerkki. No varmasti nyt tiedätte, mikä tilanne on. Todellakin näiden ihmisten tilanne Libanossa on surkea. Ehkä minun tärkein viestini täällä on, kun katson tässä kelloakin, että maahanmuuttajat Libanossa suurta bisnestä. Kun siihen järjestelmään vain pumpataan lisää rahaa, niin se vain pahentaa tilannetta. Ja ei se auta, että rahaa annetaan. Ei se auta, että voidaan kohentaa ole, oloja näiden ihmisten parissa. Libyasta ei ratkaisua löydy, koska Libya on osa ongelmaa ja minä halusin todellakin tätä tähdentää. Siinäpä se. Kiitoksia kovasti. Thank you. You don't have, would you like just to, link the intervention of my colleague Niin, täällä on kaksi muutakin puheenvuoroa vielä komissiolta ja ulkosuhdehallinnolta. Kuitenkin halusimme teiltä lisää tietoa siitä, miten rahoitussitoumuksista, mitä tietoa niistä on. Kuinka paljon olette saanut kerättyä käytettyä rahaa niin, että, että YK virastot voivat täytäntöönpanna niitä ohjelmia itsenäisesti, joita nyt on lähdetty pyörittämään. Ja kuinka paljon on nyt sitten tietoa siitä, kuinka pystytään valvomaan tai seuraamaan sellaisia esimerkiksi henkilöitä, joita on uudelleen sijoitettu, jos jos ei voida lähteä Libyasta ulos, niin sitten pitää keskustella uudelleen sijoittamisesta, koska heitä ei voi lähettää tämmöisiä suojeltavia tapauksia muualle. Ja voisitko sanoa jotain vielä siitä, miten rannikkovartioston koulutus on vaikuttanut tilanteeseen? Okay, many thanks. Uh, now I... Suuret kiitokset. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Popovskille. Hän edustaa komissiota seitsemän minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Libyan tilannetta pitäisi arvioida sellaisen, joka ei koske pelkästään pakolaisia, mutta kun muuttajien ja pakolaisten tarpeet ovat kiireelliset, niin että voidaan tehokas valvonta ja hyvä koordinointi vahvistaa, niin tarvitaan yhteisiä ponnistuksia. EUn tarkoituksena on pelastaa henkiä. Keskinen reitti on edelleen varo, äh, vaarallinen viime viikkoina. On ollut paljon liikennettä, se tietysti riippuu sääoloista. Ainakin 4500 menetti henkensä 2016 vuonna. Eli ehdottomasti täytyy pelastaa ne, jotka on pakotettu nousemaan äh, aluksi, jossa on liikaa ihmisiä, jotka ovat sovi sellaisille matkoille. Ja se on myöskin operaatio Sofian äh, tarkoitus. Mutta tähän rajavalvontaan tai rannikkovartioston asiaan palaan, niin, koska siellä todellakin on tarkoitus liiketoimintamalli saada murrettua maahanmuuton järjestäjille. Sehän on ilmiö, joka kukoistaa valitettavasti Libyassa. Välitöntä apua, suojelua halutaan myös pelastetuille saada myöskin parantaa elinoloja näissä keskuksissa. Sitä nyt ei tarvitse kommentoida sen enempää. Kollegana minulle kertoi tästäkin, joka on eh, Libyassa edustajana Tunisissa kuukausi sitten suunnilleen tapasimme. Haluaisin painottaa vielä, että päätavoite on edelleen auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia, esimerkiksi vapaaehtoisen palaamisen kautta, ja että kotimaita autetaan. Jopa 50 000 on tavoitteena palauttaa kotimaahan. Haluaisimme tukea myös vaihtoehtoja säilönottokeskuksille, nehän tässä esiteltiin, niin että saadaan erityistä apua, erikoisapua kaikki haavoittuvimmassa asemassa oleville. Yhtä olennaista on tukea paikallisten yhteisöjen vakautta, mihin ihmiset jäävät koska vain osa heistä jää säilöönottokeskuksiin tai leireille aika monet sitten elävät paikallisissa yhteistyössä. Eli haluaisimme ehdottaa, että tuetaan peruspalveluilla ja taloudellisilla mahdollisuuksilla. Ne hyödyttävät sekä libyalaisia että muuttajia ja pakolaisia ja maan sisäisiä pakolaisia. Erilaisia lukuja esitetään, mutta oletamme, että voisi olla jopa miljoona ihmistä jotka voisivat jäädä Libuaan. Mutta suurin osa heistä ei tullut niin, että olisi tavoitteena päästä Eurooppaan. Perinteinen malli on ollut näin. Perinteisessä maahanmuutossa on haluttu tulla töihin, nyt työtä ei ole paljon ja sitten päädytään mahdollisiin tilanteisiin. Vakauttaminen ja suojelu ovatkin ohjelmamme ytimessä. budjetissa on 90 miljoonaa euroa, se on juuri hyväksytty 12. huhtikuuta. Afrikan erityisrahasto on, tai sen budjetissa tämä on. 200 miljoonaa luvun saatatte muistaa. Se on komission ehdottama budjettimääräraha ja valtiojohtajien hyväksymä Maltan kokouksessa 2017 toimille erityisrahastossa. Tämä on erityisohjelma Libyalle ensimmäisenä vaiheena ja ohjelma toteutetaan niin, että siinä on mukana YK, on pakolaisvaltuutettu, UNHCR, UNICEF ja, ja sitten G itse, saksalainen virasto. Päätös on tehty ja nyt lähdetään sitten sopimusmenettelyihin niin, että ne olisivat aika pian allekirjoitettuna. Virtoja halutaan maiden rajoilla hallinnoida. Siihen kuuluu tietysti myös rajaviranomaisten koulutus. Rannikkovartioston koulutus myös, niin että ne pystyvät sitten torjumaan salakuljetusta ja ihmiskauppaa mutta niin, että pakolaisia ja muuttajia kohdellaan mukaisesti. Tietysti oikeudellinen tyhjiö on liittyy juuri Geneven yleissopimukseen, mutta, mutta erityisesti nyt kaksi asiaa vastauksena. Libyan rannikkovartioston koulutus alkoi viime lokakuussa. Ja ensimmäinen erä vartijoita on koulutettu, mutta Prosessi on meneillään. Siellä on aika horjuva tilanne. Itse asiassa kahta rannikkovartiostoa käsitellään. Siellä raportoidaan kahteen ministeriöön, yritetään hoitaa molempia. Itse asiassa kommentteja molemmista yksiköistä tulevat huomenna Brysseliin puhumaan tarpeistaan. Suuri kokous siis ulkosuhdehallinto järjestää. Sillä koordinoidaan muidenkin komission yksiköiden kanssa ja käsitellään sitä, miten, mitä voidaan tarjota ja tarjota säävoimasti ja varmistaa, että se apu, jota tarjotaan, me käytetään asianmukaisella tavalla. Niin, että varat käytetään hyvin. Todellakin. Edustustamme toimii Tunisista käsin, ne eivät pääse Libyan viranomaisten pakeille päivittäin, se sitten paikallisita ja kansalliseen tasoon, ne eivät pysty varoja ja ohjelmia hallitsemaan asianmukaisesti, kun ne eivät pääse sinne paikan päälle. Päästäänkö sitten, niin se riippuu turvallisuusjärjestelmän kehittymisestä ja se vaikuttaisi kaikkien tilanteeseen. Eli me emme pystynyt tekemään päätöstä turvallisuussyistä, että lähettäisimme henkilökuntaamme takaisin Libyaan. YK on kanssa ollaan tiivistä yhteydessä siellä kollegoiden kanssa erityisesti erityisedustajan herra Koblen ja hänen tiiminsä kanssa, jotka toimivat Tunisista käsin. Ihan johtopäätöksenä sitten sanoisin, että emme tarkastele Libyaa pelkästään muut, muut, muuttoliikkeen näkökulmasta. On tietysti myös poliittinen osuus, jota ilman kestävää edistystä ei kriisin torjunnasta, torjunnassa saada aikaan Libyassa. Se on kyllä etusijalla oleva prioriteetti todellakin meille nyt tulevina viikkoina ja kuukausina. Thank you. Kiitos. Sitten herra Panteroli ulkosuudenhallinnosta, myöskin seitsemän minuuttia. Thank you, Madam Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Tietän, että tilanne Libyassa ei ole paranemaan päin. Poliittinen kriisi pahenee ja epävakaus ja turvattomuus lisääntyvät ja jännitteet Jahaftan armeijassa lisääntyy ja Misratan joukkojen kanssa on jännitteet lisääntyneet. Jo, kuten herra Papovski sanoi, EUn pitkän ajan tavoitteena on avustaa maata eh, demokraattisen vakaan valtion aikaansaamiseksi. Tähän ei päästä lähiaikoina siellä on demokratiakriisissä, siellä tarvittaisiin perustuslaki, sitä ollaan koittamassa kehittää, mutta siellä on paljon vielä tehtäviä. Ja tietenkin haluamme myös avustaa instituutioiden ja kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin kehittymisessä. ne ovat Libyasta puuttuneet jo pitkään. Nyt meillä on neljä toimenpide lähestymistapaa. Ensinnäkin tämä vakauden edistäminen. Se tarkoittaa sitä, että aktiivisesti osallistutaan siihen, että saataisiin poliittinen prosessi toimimaan, tuetaan laillisia poliittisia eh, vuoden 2015 sopimuksia. Me täydennämme nyt sitten eh, tätä kansallista, eh, kansallista yhtenäisyyden hallitusta ja koitamme saada kaikki toimijat saman neuvottelupöydän ääneen. Teemme yhteistyötä YK kanssa hyvin läheisesti ja tuemme myös lähimaiden aloitteita jotka ovat mukana tässä sovitteluprosessissa. 12. huhtikuuta vai maaliskuuta tuli, olimme mukana Libyan kvartetissa, jossa oli mukana Arabiliitto, YK ja, ja tämä Libyan hallitus, jolla pyrittäisiin saada saman aikaan uusi formaatti, jolla kaikki toimijat saataisiin yhteis- puhaltamaan yhteiseen hiileen. Kuten Majin sanoi, me emme pelkästään katso maahanmuuttokysymyksiä. Meidän on tietenkin yleinen lähestymistapa siihen liittyen, mutta kuitenkin täytyy muistaa se, että EUlla on 120 miljoonan paketti kahdenvälistä avustusta jolla pyritään vakauttamaan maata, kansalaisjärjestöjä, demokraattista hallintoa kehittämään ja haluamme poliittista prosessia sillä myös tukea ja myös tukea kaikkia niitä, jotka ovat mukana konflikteissa liittyen näihin jännitteisiin ja sitten myös takaisin palaavien siirrettyjen henkilöiden osalta. Me uskomme, että ne haasteet, jotka liittyvät lailliseen maahanmuuttoon ja sillä tavalla, että pyritään torjumaan näitä maahanmuuttorikollisverkostoja, pystyttäisiin edistämään vakautta ja toisaalta suojelemaan henkiä. Sen takia meillä on hyvin laajamittainen lähestymistapa siihen, miten muuttovirtoja hallitaan, Libyan ja sen läpi. Ja se tarkoittaa sitä, että teemme töitä Libyan sisällä viranomaisten kanssa. Mace kertoi teille, mitä toimia nyt on käynnissä ja joita suunnitellaan kansainvälisten, kuten esimerkiksi UNHCR ja IOM kanssa, jotta ja saataisiin mukaan kaikki ne, jotka jollain tavalla ovat tekemisissä maahanmuuttoasioiden kanssa. Me teemme yhteistyötä myös eteläisten naapurien kanssa, koska haluamme välttää sitä, että Libyaan tulee lisää väkeä etelästä päin. Ja sen takia me tiivistämme yhteistyötä Libyan eteläisten naapureiden kanssa ja kehitämme myös niiden kanssa yhteistyötä, jotta voisimme hallita näitä eteläisiä raja-alueita sen lisäksi me koulutamme ja kehitämme kapasiteettia tuolla rannikkovartioston suunnassa, Sofia ja sitten Seahorse-operaatiot. On hyvin tärkeää muistaa, että tämä koulutus ja kapasiteettien rakentaminen eh, keskittyy myös ihmisoikeuksiin ja eh, maahanmuuttajien oikeanlaiseen kohteluun. Ja tällä pyritään torjumaan näitä eh, laittomia rikollisverkostoja ja tekemään maasta turvallisempaa. Teemme myös yhteistyötä viranomaisten kanssa. Muistanette, että viranomaiset eivät vielä koko maata hallitse. Me koitamme tehdä heidän kanssaan yhteistyötä, evan Libia-operaatio, jolla koitetaan saada poliisin ja rikos oikeuden alalla yhteistyötä. Ja on hyvin tärkeää, että me olemme paikan päällä tekemässä tätä yhteistyötä, jolla pyrimme tuomaan esille sen, kuinka tärkeää on kohdella maahanmuuttajia ja siirtolaisia hyvin. Niin kuin Matsi sanoi, tämä on hyvin vaikeassa tilanteessa. Siellä on turvattomuutta, siellä ei ole yhtä hallitusta, joka hallitsisi koko maata, ja siellä ei kansainväliset järjestöt pääse myöskään kaikkialle auttamaan. Tässä minun osuuteni. Kiitos. Okay. Not very optimistic. Ok, ei kovin optimistista. No okei. Okay. Monet kiitokset. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron ensinnäkin valiokunnan koordinaattoreille. EVPstä Roberta Metsola. Kiitoksia. Aluksi kiittäisin kaikkia alustajia suorasukaisista alustuksista, ehdotuksistakin ratkaisuisiksi joita voidaan miettiä parlamentissakin. Totta kai tämä liittyy monen muunkin asiaan kuin pelkästään tähän aiheeseen vastaavissa paneleissa, Jos ajatellaan Välimerta ja Libyaa ja tapahtumia siellä, niin valtavat vaikutukset unioon. Minä tulen itse Maltasta ja kun tulee itse maasta, joka on niin lähellä, niin säröittynyttä aluetta, niin seuraamme tarkalla silmällä sitä, ja on hyvä miettiä, mitä me voisimme tehdä, koska emme voi sallia sitä, että libua romahtaa valtiona. Tai terroristijärjestöt, niin kutsuttu islamin valtio tai jotkut muut kilpailevat järjestöt, ottaisivat sen haltuunsa. Saisivat vielä enemmän jalansijaa siellä. Meidän ryhmämme on aina halunnut, että EU olisi aloitteellinen ja minä haluaisin kiittää ulkosuurihallinnon ja komission ponnisteluja niin täytyy taata, että EU pitää tätä tärkeällä siellä toiminnassa. Meillä on tärkeä osamme, varsinkin siinä, että voimme välittää keskusteluja Libyan eri osasten välillä, kun puhun näistä eri ryhmittymistä, niin on kyse myös tuntijasta ja muista, ja, ja meidän täytyy toimia paikallisella tasolla. On korostettava, että ja vaikka voidaankin ehkä nel, ympyrä neliöidä, niin Elinvoimaiset ratkaisut löytyvät vain Libya-vetoisesti. Libya ei noin yön yli vain muuttu elinkelpoiseksi valtioksi, siksi meidän ei missään tapauksessa antaa sellaista kuvitelmaa kansalaisille, että lyhyellä aikavälillä sopimus syntyy. Täytyy olla rehellinen siinä, että aina menee aikaa. Siihen me olemme tapanneet pääministereitä, keskustelleet tästä tavan takaa. Rahakin on tärkeää, mutta se ei ratkaise kaikkea, koko ongelmaa. Minä suosin aina sitä, että mitä sittenkin päätellään neuvostossa, komissiossa tai Euroopan neuvostoissa, niin se on hyvä, että löytyy korkea tavoitetaso ja olisi hyvä, että käytetään myös meidän merivoimia, meiltä voidaan auttaa laiva, laivausta, pelastaa ihmishenkiä, että se niin, että Frontex saisi lisää varoja yhteisiin toimiin. Totta kai tässä on kyse siitä, että meidän täytyy olla libyalaisten tukena, kun he haluavat luoda yhtenäisyyden hallituksen ja tukea kaikkia jäsenvaltioita, minunkin, joka nyt on puheenjohtajavaltio näinä aikoina. Kaikkien on nyt kannettava kortensa kekoon. Ja lopuksi toteaisin vielä, että Välimeren tapahtumat, voitaisiin sanoa, on seurausta välillisesti tai suoraan, mitä etelä, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tapahtunut tai Libyassa. Meidän täytyy auttaa maita, jotta ne pääsevät jaloilleen, että työtötekijä katoaisi. Eli tämä ei koske vain Libyaa. Meidän täytyy taata se, että se talvinen tapahtuma ei toistu enää kesällä. Kiitos. Thank you and, uh... Kiitos. Ja sitten Brigitte Sippel. Kiitos puheenjohtaja. Puhun tänään Saksaa. Täytyy sanoa, olen vähän sanaton ja järkyttynyt, kun ajatellaan sitä, että mistä ja miten tänään puhumme. Haluamme pelastaa henkiä, emme halua, että joku välimerellä kuolee. Ja sen vuoksi ei kenenkään pitäisi astua aluksiin siellä Libyan rannikolla. Mutta onko eh, henkien pelastamista, kun jätetään ihmiset tilanteeseen leireille, jossa ei ole edes vähimpäisiäkään hygieniaoloja, jossa heitä lyödään ja kidutetaan, jossa on ihmiskauppaa ja jossa pakotetaan työhön ja prostituutioon? Olen kuullut, että ei pidä suvaita sitä, että Libyasta tulee sortunut valtio. No mutta hetkinen. Libya on sortunut valtio. Libyassa ei ole toimivaa hallitusta. Ei edes yhdessä pienessä osassa maata. Ja sitten kun kuulen, että on kaksi rannikkovartiostoa, jotka eri ministeriöille raportoivat, niin väitän, että ei ole mitään julkista, eli olisi sitten kyse rannikkovartiostosta tai mistään muustakaan hallintoyksiköstä, joka ei olisi muuttunut järjestäytyneeksi rikollisessa rikollisryhmäksi. Ja sitten me surkeat eurooppalaiset sanomme, että kun meillä on niin paljon vaivaa, niin pakolaisten täytyy jäädä sinne. Mielestäni se, mistä täällä nyt keskustelemme juuri nyt, on ihan sielutonta, kun juuri nyt viikonloppuna ja sunnuntainakin on puhuttu EUn arvoista – ja nyt sanomme, jotta ei tulisi enää pakolaisia, niin että perustetaan nyt rannikkovartiosta, vaikka sitä ei edes ole. Ja sitten haluamme, että ihmiset, pakolaiset jäävät Libyaan olosuhteisiin, joita on juuri tänäänkin kuvattu hyvin painokkaasti. Meidän täytyy Libyaa auttaa, mutta jos nyt olemme rehellisiä, kiitos sanojamme kanssa ulkosuudenhallintoa kohtaan, niin mehän olemme kovin myöhässä. Sortuva valtio Libua alkaa kiinnostaa meitä vasta sitten, kun sieltä tulee liikaa pakolaisia, jotka mahdollisesti sitten ovatkin matkalla Eurooppaan. Aiemmin Libyan tilanne ei ole meitä ollenkaan hetkauttanut. Tai ihan sivuasiana korkeintaan. Nyt olemmekin mielestäni tulleet sellaiseen tilanteeseen, jossa täytyy alkaa olla rehellisiä, alkaa rehellisesti puhua siitä, mitä on laiminlyöty menneisyydessä, jotta voimme oppia siitä tulevaisuutta varten. Koska Libyahan ei ole mikään ainoa kriisipesäke, jota täytyy käsitellä. Eikö sitten pitäisi ollenkaan Libyaa auttaa? 90 miljoonaa kuulen, että täytyy sillä antaa määrärahoja, jotta yhteisöjä ja kaupunkia siellä tuetaan ja paljon muutakin. Mutta kysyn kyllä, että mitä takeita meillä sitten on siitä, että raha, minne se nyt sitten lähetetäänkään, niin että se todellakin sinne tulee kuntien yhteiseen käyttöön. Mitä takeita meillä siitä on, että 90 miljoonaa, joilla haluamme yhteisöille ja kunnille mahdollistaa uuden alun, etteivät ne mene rikollisten käsiin? Ja eikö pakolaisille täytyy yrittää löytää muita mahdollisuuksia? Ja miten sitten voisimme tukea pakolaisia, että he voisivat rakentaa itselleen tulevaisuutta? Minusta ainakin järkyttävää, että herätämme sellaisen vaikutelman, että, niin kuin, että pystyisimme tekemään sopuksen Libyan kanssa, siis sellaisen samanlaisen kuin Turkin kanssa – lähe tulevaisuudessa. Turkissa nyt sentään on kaikki kritiikkikin huomioon ottaen toimiva hallitus Libyassa ei ole. Ja minusta on kovin kiusallista, että kun me olemme yksi maailman rikkaimmista maanosista 500 miljoonaa asukasta meillä on verrattuna kaikkiin muihin maailmanosiin ihan hyvinvoiva mantere. Sanotaan, että enempää rahaa ei ole tarjottavana. Olen itse asiassa yksinkertaisesti järkyttynyt ja sanotaan siitä, että puhumme täällä siitä, että haluamme jättää pakolaiset seuraavan 23 vuoden aikana Libyaan. Jonkun verran rahaa käytetään, 90 miljoonaa ei se nyt vähäkään ole, mutta verrattuna siihen, mikä olisi tarpeen, niin kuitenkin eh, pisara meressä kun pitää kuitenkin huolehtia päivittäisestä asianmukaisista olosuhteista ja sitten mukaan uskottelemme itsellemme, että olemme me tehneet oikein, niin e- tämä on aika sietämätöntä kyllä jo. Eh, thank you. Eh. Kiitos. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron alderyhmän edustajalle. Sofiin Tvelt tai joku. Ei kun koordinaattoria ei ole. Ei ole Grispekkiä, Natalia. I'm very happy to speak. Ihan mielelläni puhun ryhmäni tai Kretaansa puolesta, tai sitten vain itsenäni. Kuulkaa, ehkä ne hallituksen vetijät ovat sitä mieltä, että sopii tehdä Libyan maan, kaltais, maan kanssa diili voisivat mennä leireihin katsomaan. Ja sitten kysy sen jälkeen, oliko se niin kauhean hyvä ajatus. Libyan kanssa tehtiin sopimus, oliko se 2011, Berlusconi antoi 5 miljardia euroa Libyalle. Samaan tarkoitukseen, josta nyt puhumme. Mitä me olemme ottaneet opiksi? Tässä se tulos on. Mielestäni tämän kuvan otsikko on aika kuvaava humanitaariset vaikutukset, joita EU-politiikalla on ollut. Tässä näemme ne seuraukset, joita meidän politiikallamme on ollut. Kyllä, sormella voi osoittaa libyalaisia ja kaikenlaisia ihmisiä, jotka tekevät vääryyksiä, mutta tässä se tulos on meidän poliittisista valinnoistamme. Eikä ole kyse pelkästään tästä. Kuvat ja tarinat ovat aivan sietämättömiä Fraalta saati juuri myös uusi kertomus turvapaikanhakijoiden pakolaisten oloista. Viikonloppuna Paavi, jota nyt yleensä kyllä siteraa, mutta hän viittasi kreikkalaisiin leireihin, keskitysleireihin, ja totta kai kiistaa syntyi hänen sanavalinnastaan, mutta aivan selvä oli, mitä hän ajoi takaa, kun ajatella niitä oloja, joissa ihmiset elävät. Ei pelkästään Libyassa, vaan meidän mantereillammekin ovat kammottavat, joita ei voida hyväksyä. Eilen luin jutun naisesta, tytöistä, neljävuotiaista tytöistä, joita raiskataan järjestelmällisesti. Ajatelkaapa, jos on teidän tyttärenne. Näin käy meidän nimissämme. Ja tiedän, että parlamentissa on tietynlainen yksimielisyys siitä, minkä ratkaisun pitäisi olla. Kaikki varmasti ovat kaustuneita. Minusta on käsittämätöntä, että neuvoston jäsenet, hallitusten päämiehet puhuvat tästä ikään kuin ratkaisuna. Heidän pitäisi olla mitä suurimmissa määrin häpeissään, varsinkin niiden hallitusten johtajat. Olen pahoillani, en minä puolustele tässä ketään, koska en halua loukata ketään – mutta ne vetäjät, jotka puhuvat kristillisistä arvoista Euroopan unionissa, näin tehdään heidän nimissään. Onko tämä nyt sitten kristillistä? Enpä usko. Tämä on Euroopan linnoitus. Ei sitä kutsuta Euroopan politiikaksi, vaan tässä on kyse Euroopan linnoituksesta, meidän valinnoistamme. Paljon voidaan puhua tietenkin, että okei, mennään kouluttamaan rannikkovartistoa, selitetään heille Geneven yleissopimuksissa. Ei kai. Kai ihmiset tietävät, että sellainen on olemassa on. Kyllä he tietävät, että se on olemassa, mutta viisi veisaavat. Ja, ja siitä jopa tienaavatkin. Ja kuulkaa kollegat, ja parlamentin ei ainakaan pitäisi hyväksyä sitä, että noin yhtäkkiä turvapaikka- ja pakolaispolitiikasta tulisi osa ulkopolitiikkaa. Sitten se on meidän käsistämme viety. Ja hyvä herra Ponttiroli nyt on paikalla tietysti, mutta ei siitä ole kyse. Ei kyse ole teistä, vaan siitä, että on olemassa eräänlainen hiljainen siirtymä politiikan saralle, jossa parlamentilla on sanan sijaa. Kansalliset parlamentitkaan eivät saa sanan sijaa siinä. Sitä pitää vastustaa kiivaasti parlamentissa pakolaisten turvapaikkapolitiikka on EU-politiikkaa. Meillä on sanamme siinä myös, ja jos parlamentti jotain voi tehdä lieventääkseen tätä kurjuutta, niin tätä tilaisuutta ei pidä jättää käyttämättä. Ja me tiedämme, että todellinen ratkaisuhan löytyy yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikka- ja pakolaispolitiikasta. Sen me tiedämme parlamentissa. Toistan ehdotukseni, jonka alussa totesin. Ne hallitusten päämiehet, jotka haluavat tätä esitä ratkaisuna, viettäkö vähän aikaa noilla leireillä ja sitten kysytään uudelleen. Okei, okay, thank you. Okei, okay, kiitos. Euroopassa Sargentini vihreitä. Kiitos puheenjohtaja. Lääkärit ilman rajoja esitti kysymyksen Euroopan komissiolle ja ulkosuhdehallinnon edustajalle. Tai oikeastaan sieltä tuli mielipide, joka vaatii vastausta. Eli jos laitetaan lisää rahaa tähän järjestelmään, se ei ratkaise tilannetta, vaan rahoittaa entistä enemmän huonoja toimia. Nyt en kuullut instituutioiden vastausta tähän. Minusta meidän pitäisi tällainen vastaus saada, koska tässä on suuri mielipideero sen faktan lisäksi, että salakuljetuksen torjuminen niin, että otetaan kiinni salakuljettajia, ei välttämättä lopeta sitä salakuljetusta eikä ihmiskauppaa, koska ne ovat eri asioita. Tämä on aika outo keskustelu, mitä nyt tässä valiokunnassa käydään. Kaksi täysin erilaista tarinaa, kaksi täysin erilaista realiteettia. Ja koitan nyt tässä miettiä, tai vaikka meillä on kaksi eli realiteettia, niin saammeko aikaan sellaista politiikkaa, joka, joka onnistuu. Jos me nyt rajavartioita Libyassa koulutamme, niin no, sehän on ihan luonnollista. Silloin kerrotaan perusoikeuksista, ihmisoikeuksista. Mutta nämä säilönottokeskukset eivät ole rajavartioston valvonnassa. Ja täällä puhuttiin Libyan viranomaisista. No se on aika hauskaa, koska niinhän, sehän se ongelma onkin. Siellä on monia viranomaisia. Emmekä oikein tiedä, kuka maata johtaa me emme ole siellä silloin, kun, olleet siellä, kun säilönottokeskuksista päätettiin. Ja siellä on sellaisia keskuksia, jotka eivät ole edes viranomaisten käsissä, vaan ovat täysin epävirallisia. Ja, ja, ja niissä ei ole minkäännäköistä valvontaa. Minun sen jälkeen, kun kuulin Virginin ja Sofian puhuvan, ei minun tarvitse varmaan enää heidän sanojan toistaa, mutta meidän täytyy löytää yhteinen kanta siihen, että mikä toimii, mikä teho, tehoa ja mikä ei. Ja tähän saakka libyalaiset ovat saaneet niin sanotusti pelastaa ihmisiä merestä – tuomaan, tuoda heidät takaisin Libyan ei tarkoita ihmisten pelastamista, vaan se tarkoittaa sitä, että ihmiset laitetaan toiseen kurjaan paikkaan. He palaavat kurjuuteen, josta olivat paenneet. Ja kun kuulin ö, täältä oikean, oikealla puolella istuvasta, istuvalta herralta, että, että onko näille ihmisille annettava pakolaistatus, vai he maahanmuuttajia. Tämä on ihmisoikeuskysymys ja meidän pitää kysyä, että aiommeko me nyt auttaa ihmisoikeuksien puolustamisessa vai niiden, niiden polkemisessa. Kiitos sitten viimeinen koordinaattori. EFDltä Rova Ferrara. Mutta kollegat, Pyytäisin, että puhutte lyhyemmin. Kun kello 16 täytyisi aloittaa seuraavan kohdan käsittely europol Kiitos puheenjohtaja. No niin, minä uskon, että kun yhteistyötä ja kumppanuutta etsitään Libyan kanssa näinä aikoina, niin se on surrealistista, jos ajatellaan vain tätä turkkimallia, EUn kanssa usean otteeseen, sekin on jo tuomittu, niin vaikuttaisin, että se ei ole vain tehotonta tuloksia ajatellen taloudellisestikaan, vaan jos ajatellaan kaikki ne näkökohdat liittyvät oikeuksiin ja arvoihin, joita puolustamme Euroopan unionissa. Sitten menettelytavat, jotka on hyväksytty, tämä liittyy perusoikeuksiin. Ja totta kai ajatellaan, miten voidaan selvittää, miten varoja viime kädessä käytetään kuten voi ajatella, mitä on kuultu lääkärit ilman rajoja järjestön edustajaltakin todellakaan. Ei, rahat eivät päädy välttämättä päädy ratkaisemaan tilannetta. Tämä on paljon monimutkaisempi ja hankalampi tilanne, siis todellakin laajalle levinnyt ylipäätään. Euroopan varoin sitä ei voida noin vain ratkaista. Me olemme sitä paitsi nähneet Turkin sopimuksen kanssa ja totta kai nyt Kreikassa on vähemmän nyt tullut laivoja, mutta sen sijaan huomattavasti enemmän Italiaan. Ja valitettavasti tämän myötä myös enemmän kuolonuhreja merellä. Eli meidän täytyy uudelleen nyt miettiä Euroopan unionissa asiaa. Ja meidän täytyy miettiä sellaista politiikkaa alalla, joka on tehokasta. Totta kai turvapaikkapolitiikka tarvitaan ihan yhteistäkin, mutta minä haluaisin nyt kysyä, ja saada vastausta sekä EU-holta että komissiolta tähän. Viime aikoina on käyty, ihan viime päivinä on käyty sellaista keskustelua, joka liittyy pelastusoperaatioihin sen jälkeen, kun Katanian syyttäjä järjesti tästä tutkinnan ja hän oli myös parlamentissa puhumassa ja, ja Frontex-viraston johtajakin on tästä puhunut ja kysyt on myös kansalaisjärjestöjen näkemyksiä. Todellakaan tässä halutaisiin vain tehdä selvä erottelu, mikä on kansalaisjärjestö, jotka tekevät avoimesti ja mikä sitten on kansalaisjärjestö, jonka suhteen puolestaan ei tiedetä, mistä varat ovat peräisin. Ja kuten Katania Syttiäkin on todennut asiassa. Fabrizio Leggeri on näin todennut, ja ilmeisesti hän on ollut myös sellaisten uniformiesten kanssa, jotka muistuttavat, niin mitä tässä on sanottu, että vähän muistuttavat myös ikään kuin Libyan rannikkovartiostoa, mutta eivät ole kuitenkaan rannikkovartioston ihmisiä ja Frontexin kouluttamia ihmisiä, koska tämä on nyt nähty ainakin tapahtuvan Libyan länsiosissa. Siksi minä kysyisin vain, minkälaista valvontaa on olemassa näissä yhteydenpidoissa tässä on puhuttu eri operaatioista, Sofiasta, Tritonista. Me toista vielä, että meillä on sopimuksia tehty maiden kanssa, jotka ovat kaikkea muuta kuin vakaita ja luotettavia. Minkä tyyppistä valvontaa harjoitetaan näiden olettamusten kohdalla, mitä Frontexin johtaja esimerkiksi on todennut? minkälaisia yhteyksiä on näiden tiettyjen kansalaisjärjestöjen kanssa tai sitten näiden niin libyalaisten rannikkovartiostojen kanssa, joita on hyvin vaikeaa määritellä. Kiitos. <clears throat> Okei, okay, have... Okay. Vielä neljä puhujaa. Ja pyydän, että rajoitatte puheenvuoronne minuutin kahteen. Rova Kienki, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos. Todellakin sydäntä särkevää nähdä näitä kuvia, mutta hyvä, että näin meni. Ehkä tässä on myös sellaisia tapahtumia, jotka on hyvä pitää mielessä. Jos ajatellaan ihmisiä, jotka on pidätetty teillä, niin se perustuu pelkästään ihon värin vuoksi. Ja näin on tapahtunut pitkään. Todellakin mustia viedään paljon helpommin näihin säilönottokeskuksiin. Ja näin on tapahtunut varsin jälkeen, kun Gaddafi kaatui. Ja ihan näihin päivin asti on näin tapahtunut. Toiseksi myös elinten kanssa käytävää kauppaa. Tämä tapahtuu myös säilönottokeskusten ulkopuolella Libyassa, mutta sitä me haluamme nähdä. Olen usein otteeseen kuullut komission ja EUn konsulla sanota, että ei ole kyse maahanmuuttajista. Eli on kyse myös romahtaneesta yhteiskunnasta. Jos tilanne kerran on tämänkaltainen, ei ole valtiota olemassa, niin minkälainen on tulevaisuus niillä, jotka jäävät keskuksiin? Ja varsinkin ne, jotka jäävät eloon, niin minkälainen tulevaisuus heillä on, kun on kyse myös aika pienestä määrästä ihmisiä, jotka voidaan tietenkin sijoittaa muuallekin. Kysyisin sinun komissiolta ja EUH tätä. Mikä on näiden ihmisten tulevaisuus? Minusta vaikuttaa, että ei ole ihan tavallista, että ihmiselämiä pelastetaan, mutta sitten kuitenkaan se ei ole lopullinen tavoite, kun ihmisiä ajetaan näihin oloihin. Sopimuksena ei voi olla se, että tehdään sisäisiä siirtoja, vaan pitäisi tyhjentää nämä säilöönottokeskuksia toiseksi vielä, koska tästä puhui jo kollega Laura, nimittäin rannikkovartioston koulutus. Olisi todella hyvä saada vastaus siihen kysymys. Minäkin sitä toivon. Grazie, presidente. Io... Kiitos. En ole ihan samaa mieltä niiden näkemysten kanssa, miten täällä jotkut kollegat ovat tonneet tässä sitä ennen. Eli ihan lyhyesti. Minä uskon, että Libyassa on ihan toisenlainen tilanne kuin Turkin kohdalla on ollut. Ei ole siis helppoa esittää samaa mallia Libyan kohdalla, mutta minä uskon, että sen pitäisi ehkä olla tavoitteena, jos siellä on poliittisesti se tilanne normalisoitu, koska Turkin kanssa tehty sopimus kuitenkin on tuottanut jos objektiivisesti tarkastellaan myönteisiä tuloksia, Laula Ferrara totesi sen myös, että todellakin Balkanin reitit on pystytty sulkemaan ja, ja yhä vähemmän on tullut Italian aluksia. Te, Barbaria, moni valiokunnan jäsen kävi Sisiliassa ja näki tämän. Ja nähtiin myös, miten tehokasta toiminta oli. Ja saimme myös tilastotietoja, jotka antavat aihetta ajattelulle. Ne on saatu Syrakuusan prefektuurilta Totta kai se alue on se, johon on näitä sijoitettu. Ja todella ne ovat ne satamakaupungit, joihin tulee kaikki merkittävämmissä määrin ihmisiä Italian ja Eurooppaan. 2017, 2016 vain 50 prosenttia niistä, jotka tulevat Sisiliaan, siis Italiaan, kuuluvat niihin, jotka tulisivat sisäisten siirtojen piiriin. Ja totta kai kansallisen suojelun prosenttiosuus on todella pieni myös tästä. Valtaosa tapauksista, siis kyse on taloudellisesta maahanmuutosta, ei pakolaisista, ehkä tätä on syytä miettiä. Meidän täytyy totta kai pelastaa ihmishenkiä. Emme voi sallia sitä, että Libyassakin tulee tällaisia rakenteita näissä oloissa, mistä on puhuttu totta kai tämä täytyy olla etusijalla, mutta yhtä lailla minä uskon, että meidän pitäisi kiinnittää välttämättä huomiota siihen, ja miten voidaan kohentaa oloja siinä todellisuudessa Afrikassa eri valtioissa. Totta kai tällaiset olot ovat hankalat, mutta toista vielä ei voida ruveta harjoittamaan mitään syrjintääkään tai sotaa, joka tavallaan määräisi ihmisten kohtalon. Täytyy auttaa Afrikkaa paikkaa niitä valtioita, jotka ovat tässä tilanteessa, erityisen vakavassa tilanteessa, mutta ei voida sallia myöskään tarjota viranvarastoa kaikille ihmisille, kun ajatellaan, mikä on talouden tilanne. Mr. Um, De Young. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puhemies. Äh, puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Täällä on aika lailla kaikki tullut sanottua jo, varsinkin ALDE, SND ja vihreät sanoivat veivät sanat suustani. Muutama viikko sitten joudun näin semmoisen luottamuksellisen asiakirjan, jossa kuvattiin Libyan tilannetta. Se on täysin toivotonta. Ja jos siellä jotain koittaa tehdä näissä säilönottokeskuksissa ja, ja rannikon vartioimasiksi, niin vesessä johtopäätöksen on, että mitään ei voida näissä, tässä tilanteessa tehdä. IOM jokunen viikko sitten myös sanoi, että lähitulevaisuudessa ei voida nähdä mitään kehitystä siitäkin syystä, että libialainen tuomioistuinlaitos on Italian ja Libyan välisen sopimuksen julistanut mitättömäksi. Eli vaikka siellä haluttaisinkin tehdä tietenkin tuen, niin me emme oikeastaan voi mitään tehdä tällaisen toimintakyvyttömän valtion kanssa. Mutta vaikka haluttaisiin, niin asiantuntijat sanovat, että ei onnistu. Minkä takia sitten kannattaa tällä tiellä jatkaa? Se johtaa vain lisäkurjuuteen. Se oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys. Nyt tuntuu siltä, että sanotaan niin, että no ei sitten yritetä Tunisiaa tai Marokkoa sen sijaan, että Libyan kanssa ei, ei saada asioita etenemään. Siirretään mm, ikään kuin taakka maasta toiseen. No mitä siellä maissa sitten tapahtuu? Voisiko siitä kertoa jotain, koska olisi erittäin vaarallista, jos ryhdytään tutkimaan tämän tyyppisiä optioita tai vaihtoehtoja, jotka itse asiassa eivät ole vaihtoehtoja ollenkaan. Marokko ja Tunisia varsinkaan. Ja itse asiassa täällä puuttui nyt sitten viittaukset YK pakolaisjärjestön poliittiset toimet. Siellä ehkä humanitaariselta puolelta olisi hyvä kuulla jotain, että YKlle annettaisi keskeinen rooli, varsinkin siinä vaiheessa, kun ryhdytään puhumaan uudelleen sijoittamisiksi uudelleen sijoittamisista. Ja YKllahan on olemassa riittävää painovaltaa ja siellä pitää joka tapauksessa myös ihmisoikeuskysymyksiä ö, ottaa huomioon. Ja tämä olisi varmasti askel siihen suuntaan, jota kannattaisi lähteä katsomaan. Viimeisenä herra Weidenhaltzer. Lyhyt kysymys puhujakorokkeelle. Miten ajattelette, että tilanne on yhden, kahden, kolmen vuoden päästä? Mitä tarkoittaa se, jos se kehittyisi niin kuin tähän mennessä? Ja uskon, että kaikki täytyy tehdä sen eteen, että tätä tilannetta ei tällaisena hyväksytä. Ja tässä valiokunnassa ja tässä talossa meidän täytyy olla paljon aktiivisempia ja äänekkäämpiä, koska olen nimittäin sitä mieltä, että tällaista ei voida ollenkaan hyväksyä, mitä täällä on nyt tänään kuultu. Ja meillä on velvollisuus valittaa valittuina eurooppalaisten kansojen edustajina olla aktiivisia ja korottaa äänemme. Muuten olemme itse syyllisiä. Thank you. Eh. Kiitos. Okei. Okay. Koska ei tullut paljon kysymyksiä, niin haluaisin pyytää vastausta ainoastaan herra Pontirolilta ulkosuhdehallinnosta. Thank you. Kiitos. Ja lyhyesti ymmärrän, että on aika paineita. Pyrin sivuamaan joitakin esitettyjä kysymyksiä ja kommentteja. Moni otti esille asian, joka liittyy säilöntökeskusten oloihin, koulutukseen. Ihmisiä pelastetaan ja pannaan sitten näihin keskuksiin. Ehkä tämä on hyvä nyt selvittää. Ensinnäkin Sofian myötä on 39 000 ihmistä pelastettu ehkä. Nämä ihmiset on vesiltä tuotu Italiaan. Ja sitten toiseksi tilantekeskuksissa ei ole uusi asia. Se ei välttämättä liity nyt siihen, että ihmisiä pelastetaan merillä. Viime vuonna Libyan rannikkovartiosto pelasti tuhansia ihmisiä, mutta että on 700 000 miljoonaa ihmistä Libyassa. Ja kuten totesi, keskuksiin liittyy kokonainen talous, mutta myös salakuljetusreittien kohdalla. Eli pitäisi puuttua asian kokonaisvaltaisesti. Ihan yksi esimerkki, kun me puhumme esimerkiksi Chadissa, Nigerissä tai Libuan eteläosissa tehdystä työstä ja salakuljettamisen estämisestä puhutaan, niin me haluamme vahvistaa rajavalvontaa, mutta ei pelkästään niin, vaan haluamme löytää tällaisia vaihtoehtoja näille yhteisöille, koska monet kyllä pysyvät hengissä näiden reittien varsilla, hyötyvät taloudellisesti tästä salakuljetuksesta. Emme totta kai ajattele, että lisäämällä rajoja tai läsnäoloamme siellä voitaisiin mukaan kattavasti ratkaista ongelma. Siksi on monenlaista toimintaa Etelä-Libyassa, sitäkin on vaikeaa hoitaa. Ja Libyan eteläpuolisissa maissa puuttua rajakysymyksiin ja myös taloudellisiin ja kehityskysymyksiin löytää vaihtoehtoisia työllistymismahdollisuuksia näille nuorille, näille ihmisille, jotka ovat mukana salakuljetuksessa – se on hyvin kannattavaa toimintaa. Eli mitä tulee keskuksiinkin, niin välittömänä tavoitteena on, kuten herra Papovskikin totesi, on kohentaa oloja juuri nyt. Mutta totta kai pitkällä aikavälillä täytyy taata se, että on jotain vaihtoehtoja olleen. Pitää paikkansa, että moni keskus ei ole keskushallinnon alla, vaan milisien hallussa. Tämä on osa suurempaa turvallisuusongelmaa. Siksi tärkeää on myös se, että me pyrimme lisäämään läsnäolomme Libyassa. Meillä on edustustomme ja päällikkömme kävi juuri siellä ja hän kävi itse yhdessä terveydenottokeskuksessa, puhui paikallisviranomaisten kanssa, ihmisten kanssa. Hän oli monta tuntia siellä puhuen säilönotettujen ihmisten kanssa. Ei sitä nyt työn yli ratkaista, mutta ainakin me yritämme näin tehdä. Ja sitten pitkä aika, pitkän aikavälin ratkaisun, että tyhjennetään säilöönottokeskukset joko palautetaan vapaaehtoisesti tai sitten löydetään kestäviä vaihtoehtoja näille työpakolaisille. Tilanne kolmen neljä vuoden päästä ei meillä nyt ole kristallipalloa, mutta se mikä on huolestuttava Libyassa on taloudellinen tilanne. Koko taloudellinen tilanne on huononemaan päin niin nopeasti, että ehkä rahoituksen osalta se romahtaa. Se on kokonaan öljyn viennistä riippuvainen ja se on vähentynyt merkittävästi. Ja kun öljyn hintakin on laskenut, niin, niin totta kai pitäisi löytyä nyt vaihtoehtoja tulolähteitä. Se on hankalaa. Ja sitten poliittinen tilanne on mikä on. Se on jumissa. Me pyrimme ruokkimaan vuoropuhelua eri osapuolten kesken, jos ovat halukkaita, joita tarvitaan sopimukseen, mutta – me teemme tätä, jäsenvaltiot, naapurimaiden kanssa tehdään yhteistyötä, Arabian liiton kanssa, Afrikan union kanssa, Tunisian ja Nigerian monen muusin kanssa. Ja sitten tämä turvallisuustilanne on huonontunut entisestään. Ja se vaikuttaa suoraan meidän toimintaamme. Ei pelkästään ajatellen ryhmien välisiä kiistoja, se vaikuttaa myös rikollisuuteen, kidnappausuhkaan. Seksis menee niin paljon aikaa, vaikka kärkivetran tavoitteena on pyrkiä palamaan sinne, olemaan läsnä fyysisesti Libyassa. Edes YK ei ole palannut. Eli yritämme palata yhdessä, mutta se ei nyt ihan huomiseen mennessä onnistu ikävä kyllä. I had a question. I don't think... Niin, minulla oli kysymys. Mielestäni se ei saanut vastausta. Eikä se nyt mielestäni ohikaan voinut mennä. Toistako kysymykseni? Kuka haluaisi vastata? Haluaisin vastauksen joko komissiolta tai ulkosuhdehallinnolta. Rouvat. Tai rouva Medicine San Frontier sanoi, että Afrikkarahaston varojen käyttäminen Liduan hyväksi on sama kuin, että syötetään rahaa liiketoimintamalliin, joka vahingoittaa pakolaisten etua. Siellä itse asiassa edistetään tai lisätään ihmisoikeusongelmia. Tähän kyllä täytyy saada vastaus. Herra Popovski komissiosta, olkaa hyvä. Thank you. Unfortunately, niin, aikaa on vähän, mutta se rahoitus, jota tarjotaan, ei mene hallinnolle tai eh, keskuspankille. Sen takia meillä on kansainvälisiä eh, yhteistyökumppaneita. UNHCR on yksi, eh, IOM on yksi ja, ja he pystyvät toimimaan vaan paikan päällä siinä vaiheessa, kun ovat siellä. Eli se ei ole meistä riippuvaista. Me haluamme tehdä niiden kanssa, jotka ovat ikään kuin hyväksyttyjä kumppaneita, joihin voidaan luottaa. Emme me anna minkäännäköistä rahoitusta suoraan Libyan hallitukselle, eikä tarkoituksenakaan ole sopia mistään diilistä Libyan hallituksen kanssa. Teemme vain yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Ja, ja, ja sitten koitetaan saada tällaista jonkunnäköistä turkkikuviota. Mutta me koitamme siellä paikallisella tasolla eh, kehittää näitä eh, palveluita ja, ja toimivuutta. Ja vaihtoehtoisesti ei tehdä yhtään mitään. Okay. Thank you very much. Okei, okay, kiitos kovasti. Haluan kiittää kaikkia puhujamme. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Mielenkiintoisia näkökohtia. Kuten jo alussa mainittiin, niin keskustelu jatkuu keskisestä reitistä Välimerellä 3. toukokuuta. Käsitellään 11 uudelleensijoitus- ja sisäisten siirtojen raporttia. Ja sitten kesäkuussa täytetään huomioon myös, tai kesäkuussa käsitellään myös Libe valtuuskunnan raporttia vierailusta. Ja siihen yritetään liittää myös keskustelu Italian sisäministerin kanssa. Niin, hyvät kollegat, Aloitetaan kohdan viisi käsittely. 9. maaliskuuta 2017 Europol toteutti vuoden 2017 sokta-arvion. Verkkorikollisuus. Ja Sokta aloitti viittaa 2017-2021 toimintapoliittiseen sykliin, joka koskee vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Toimintapoliittinen sykli muuttaa strategiset tavoitteet konkreettisiksi ja operationaalisiksi toimiksi järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Europol esittelee tänään SOCTA-raportin ja sieltä herra johtaja Wainwright, sanoinko sen oikein, äänsinkö sen oikein. Tapahtuma on tärkeä saamme mahdollisuuden keskustella EU-toimintapoliittisen sy- syklin kulmakivestä. Herra Wainwright, teillä on 10 minuutin puheenvuoro. Thank you very much, Madam Chair. the, uh... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja niin tuolla oli väärä esitys. Koitetaan saada sinne nyt oikeat, oikeat kalvot soktaan liittyen. Mutta haluan tähän ensinnäkin kiittää valiokuntaa kutsusta tulla esittelemään teille EUn vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva arvio, uhkakuva-arvio. Se tehdään neljän vuoden väliin ja se on kulmakivi tässä toimintapolitiikkasyklissä, joka koskee järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaa ja torjuntaa. Tarkoituksena katsoa, mitä haasteita on järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden alalla EU:ssa. Nykyinen politiikkasykli, jota, tätä, jota tämä uhkakuva arvioin 2018-2021 ajanjaksolle. Ja tämä Kertomus, jonka teille tänään esittelen, on tulosta hyvin laaja-ajaisesta tiedonkeruusta ja analyysistä. Se on laajin, mitä EU:ssa koskaan on tehty. 2300 kyselylomaketta, joita kansallisesti täytettiin, ne äh, annettiin Europolin käyttöön. Myös hyvin monet eri virastot, kuten Eurojust, Interpol ja Frontex, ovat antaneet meille asia, tai tietoja, joten tämä on kattavin tutkimus tähän saakka. 2013 kertomuksen verrattuna meillä oli kaksi kertaa enemmän tietoa kerättynä. Ja tämä on hyvin suuri elementti tätä neuvostossa käytävää poliittista keskustelua. Me käytämme tätä kertomusta, jotta katsottaisiin, mitkä ovat seuraavan neljän vuoden aikana tärkeimmät strategiset tavoitteet ja painopistealueet tietenkin tarvitaan sitoumusta kaikissa, eh, varsinkin poliisivirastoissa, kaikissa 28 jäsenvaltiossa, jotka sitoutuvat siihen, että siirtävät nämä strategiset tavoitteet operatiivisiin toimiin omissa maissaan, jotta saataisiin maksimivaikutus eh, uhka, uhan eh, vähentämiseksi. Eikö me saada vieläkään niitä kuvia? Okay, then I will continue. No, jatkan sitten puhumista. Mitä sitten tulee rikosryhmittymiin EU-ssa? Viime kerralla 3600 järjestäytyneen rikollisen ryhmää, jotka ovat toiminnassa tänä vuonna 5000 on tunnistettu. Tämä osoittaa, kuinka paljon tiedustelutietoa on saatu lisään ja toisaalta myös, miten eh, tilanne on muuttunut, on tullut paljon enemmän dynaamisia pieniä ryhmiä, jotka ovat kitkiksissä toisiinsa. Eli koko tilanne on muuttunut, ryhmät ovat joustavampia ja, ja pystyvät monissa, monilla eri sektoreilla toimimaan. Ja näistä ryhmistä on ainakin 180 eri kansalaisuutta näissä jäseny, jäsenissä, joten näemme kuinka globaalia tämä rikollinen toiminta on. Suurin osa näissä on mukana useamman kansallisuuden edustajia. Ja tässä näkee, miten Europol on näitä, tunnistanut näitä rikollisryhmittymiä. Seuraava kuva. Mitkä sitten ovat näitä uhkia? No, tietoverkko tai kyberuhka on ehkä tärkein. Se on lisääntynyt viime vuosina, ei vähintään sen takia, miten paljon on hakkeroitu sekä yrityksiä että yksityisiä ihmisiä siitäkin syystä, että paljon ollaan verkossa. tässä on erilaista super, kyberrikollisuutta. Ensinnäkin semmoista, joka on liittynyt kyberrikollisuuteen, käytetään teknologiaa, ja siellä on kehittynyt tämmöisiä uusia tieto, malleja, esimerkiksi se, että tuotetaan erilaisia välineitä isommalle markkinoille, joka mahdollistaa helpon pääsyn näille kyberrikollisille ja joita pystytään laajentamaan sitten, levittämään hyvinkin tehokkaasti laittomin toimin. Tämä on erittäin hyvä liiketoimintaa näille esimerkiksi suojaamisohjelmien kautta. Sitten tulee näitä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Niitä käytetään tällaisilla pimeissä verkoissa. Ja olemme nähneet, kuinka paljon nämä volyymit tällaisen seksuaalisen hyväksikäyttömateriaalin volyymit ovat lisääntyneet. Olen ymmärtänyt, että teillä on tästä nimenomaan keskustelu huomenna. Ja sitten myös maksukorttitietojen varastaminen on yksi uusi tapa, jota nyt on enemmän ja enemmän käytetty. Tämä kaikki, kun katsotaan verkkokauppaa laillisella puolella, niin kaikki itse asiassa tällä hetkellä on olemassa lait, lait, laittomia tämmöisiä markkinapaikkoja, jotka kuitenkin ovat aivan laillisilla alustoilla. Mutta tällaiset verkkomarkkinapaikat ovat Euroopan unionissa nykyään erittäin tärkeitä. Sitten on olemassa tämä pimeä verkko, jossa myydään huumeita, aseita, väärennyksiä ja, ja muitakin laittomia tuotteita ja se, kuinka paljon järjestäytynyt rikollisuus on mukana verkossa, no se tietenkin on jo fakta. Jo noin 20 prosenttia vastaa, tai näissä pimeissä verkoissa vastaa noin puolesta kaikesta verkkokaupasta, mitä on tällä hetkellä käytössä. Suurin markkina on kuitenkin perinteinen Nimittäin huumeiden kauppa, yli kolmas osa Euroopassa toimivat, toimivista ryhmittymistä toimii huumeiden alalla. 75 prosenttia näistä kauppaa monen tyyppisiä huumeita. Tämä on hyvin dynaaminen ympäristö, tämmöinen pimeä verkko, jota kautta, jonka kautta pystytään erilaisia huumeita myymään. EU:ssa on myös noussut, nousussa kannabiksen viljely vaikka sitä tuodaan myös muualta maailmasta. Kuitenkin hyvin paljon libyä on nyt kannabiksen, kannabiksen välittäjävaltiona tullut selkeästi tärkeämmäksi. Ne aineet, joiden osalta muutosta on tapahtunut, ovat synteettiset huumeet, psykoaktiiviset huumeet, joka, jossa tuotantomahdollisuudet ovat kehittyneet ja, ja tullut yli 400, yli, yli 400 uutta ennen tuntematonta psykoaktiivista ainetta myyntiin. Synteettisten huumeiden laboratorioiden tuotantomäärät ovat nousseet valtavasti. EU:ssa on nyt hyvin paljon sekä tuotantoa että tätä, täältä välitetään ulospäin synteettisiä huumeita. Tässä puhutaan sitten kiinteistörikollisuudesta. Siihen liittyvät esimerkiksi murrot, autovarkaudet ja kulttuuriesineiden salakuljetus tässä ryhmät toimivat hyvinkin eri puolilla EUta, ne ovat hyvin liikkuvaisia ryhmiä ne ovat edelleenkin ehkä kuitenkin pieniä tekijöitä oikeuslaitosten mielestä, mutta verkon kautta tämä on mahdollistanut valtavan laajentumisen ja tätä kautta. Jokaisessa jäsenvaltiossa on jo paljon har, harmia ja vahinkoa. Esimerkiksi murrot viime vuosina ovat lisääntyneet valtavasti. Myös toimistoihin, ei pelkästään enää yksityiskoteihin. Murtovarkaat käyttävät verkkopalveluita valmistellessaan, suunnistellessaan, etsivät missä, missä asukkaat ovat, käyttävät online-navigointijärjestelmiä ja siinä mielessä tämä ala käyttää hyvin paljon uusia tekniikoita hyödykseen. Voin tässä yhteydessä sanoa myös, että Soktassa on kaksi ympäristörikollisuusmuota. Ensinnäkin laittomien jätteiden salakuljetus ja myös uhanalaisten lajien salakuljetus. Sitten on maahanmuuttajien ihmisten salakuljetus, joka on suuri kasvava ala EU-ssa. Valtavan suuri määrä rikollisryhmiä tätä harrastaa. Me olemme koittaneet arvioida jotain 3-5 miljardia euroa on tämän alan vaikutus ja siellä on uusia alustoja, eh, tällaisia asiantuntijaryhmiä, jotka tarjoavat eh, väärennettyjä asia, eh, matkustusasiakirjoja. Sitten siihen liittyy rahanpesua ja, ja maahanmuuttajien hyväksikäyttö. Me olemme hyvin huolissamme siitä, että nämä tässä ihmissalakuljetus liittyy liittyy siihen, että annetaan väärennettyjä asiakirjoja maahantulijoille tai pakolaisille. Sitten on ihmiskauppa, jossa Itä-Euroopasta on tullut, Itä-Länsi-suunta itse asiassa on muuttunut täysin sekavaksi. Näitä liikkeitä on ihan joka suuntaan. Ja työvoiman hyödyksikäyttö on yksi tämmöinen nouseva trendi ja on nähty, että potentiaalisia eh, ihmiskaupan uhreja on lisääntyvässä määrin esimerkiksi alaikäisten ja, ja varsinkin alaikäisenä eh, Eurooppaan tulleiden eh, pakolaisten piirissä. Tässä pitää myös muistuttaa, että että kun puhutaan ihmiskaupasta ja maahanmuuttajien salakuljetuksesta, niin tässä käytetään somea, ja mm, tämmöisiä viestinpalveluita koko tämän, tämän rikosprosessin kautta. Eli siinä mielessä uusilla teknologioilla on pystytty hyvin paljon saamaan lisää mahdollisuuksia. Rahanpesu liittyy kaikkeen riko, rikollisuuteen. Se ö, antaa mahdollisuuden rikollisille markkinoille ja niiden kasvulle. Se tarjoaa rahoitusta kaikille. Se, miten rahanpesua tehdään, on hyvinkin poikkeava siitä, tai poikkeava näistä riippuen rikollisryhmien asiantuntijuudesta. Ja siihen käytetään teknologian kehittymistä, anonymista, anonymisointia, e, joka estää näiden tästä saatavan tuoton löytymisen vaikeutumisen. Ja tätä ei ole niinkään enää pystytty rahanpesua enää seuraamaan, koska se on niin tekninen haaste myös poliisivoimille. Käy, käteisraha on entistä vähemmän rahanpesun kohteena, vaikka se on edelleenkin suuri osa tätä rikollista toimintaa toisin kuin yhteiskunnassa muuten, jossa käteen raha on vähenemässä. Ja miten käytetään välikäsiä, pulvaaneja ja tällaisia rahan siirtojärjestelmiä, uuden tyyppiset maksujärjestelmät esimerkiksi puhelimissa – prepaid-kortit. Sitten on tällaisia syndikaatteja, jotka toimivat hyvin monimutkaisissa finanssiyhteyksissä ja rahoittavat näitä laittomia ryhmiä. Joskus on sitten pystytty johtamaan nämä, nämä rahan lähteet ihan terrorismiin saakka. Tällä hetkellä tärkeää on arvioida, kuinka suuria erilaisia uhkia on edessä. Kaikki tämä rikollisuuden muodot, muodot ovat hyvinkin vakavia uhkia, mutta Europolin eh, tar- tarkoituksena on kaikista vakavimmat uhat löytää eh, tiettyjen kriteerien pohjalta, jotka on eh, määritelty jäsenvaltioiden sokta neuvoa antavassa ryhmässä, ja jotka koosissa on vahvistettu. Ja tämä metodologia äh, on johtanut kahdeksan, äh, kahdeksan äh, erilaista toimenpidekokonaisuutta. Niistä viisi liittyvät näin kaikista vakavimpiin rikoksen osuun, nimittäin kyberrikollisuus, huumeiden tuotanto, maahanmuuttajien salakuljetus, kiinteistö, kiinteistörikollisuudet ja ihmiskauppa. Ja sitten on muita tähän liittyviä prioriteetteja, joka osoittaa sen, kuinka eri lailla kytköksissä nykyään rikollisuuden eri alat ovat. Esimerkiksi rikollinen rahoitus ja rahanpesu, asiakirjojen väärentäminen ja verkkokauppa, siis laittomien tuotteiden ja palveluiden verkkokauppa näitä on entistä enemmän Euroopan unionissa löytynyt. Ja viimeinen kuva, josta näemme, mitkä nämä uhat ovat eri aloilla. Nämä ovat ehkä liian pienellä, mutta tämä nyt osoittaa, minkälaisia aloja on tunnistettu. Täällä on uhkia ja, ja alauhkia. Esimerkiksi nämä, tämä rikallisuudet, jossa murto, varkaudet ja varkaudet ovat tulleet esille entistä tiukemmin. Sitten on tällaisia asiakirjapetoksia, identiteettipetoksia, jotka ovat uusia. Kiitos, että kuuntelitte, hyvät naiset ja herrat. Tämän raportin tavoite on se, että me saamme antaa poliittiseen prosessiin tietoa ja myös poliiseille tietoa siitä, mitkä ovat vakavimmat järjestäytynyttä rikollisuutta koskevat uh, uhat, jotta poliittisesti, strategisesti ja myös taktisesti voidaan tehdä päätöksiä siitä, missä tehdään yhteistyötä, jotta voitaisiin rajallisia resursseja käyttää, jotta saataisiin maksimi hyöty niistä Euroopan uhkakuvien torjumiseksi. Uh... Okei, okay, kiitos. Nyt haluaisin pyytää, että koordinaattorit ja pyytäisin, että kaikki puhujat, myöskin koordinaattorit, puhuvat vain kaksi minuuttia. Roberto, oletko valmis? Thank you. Um, uh, um... Uh. Kiitoksia. Barbara, kiitos herra Wainwrightille siitä, että hän hahmotteli kaiken sen, mitä Europol haluaisi tehdä, mitä on yksilöity uudessa kertomuksessa. Korostaisin myös sitä, miten ryhmämme arvostaa Euroopan hienoa työtä niin, että Eurooppa pysyisi turvallisena ja varmana. Tästä kehottaisin jäsenvaltioita mukauttamaan operatiiviset toimensa niihin uhkiin, joita Europol on yksilönyt, jotta voidaan vaikuttavasti puuttua järjestetyn rikollisuuden ja terrorismin, ja olemme kiitollisia myös niistä mitä 2021 on tuotu esille. Vaikkakin tässä kyllä täytyy tuoda esille se, että olisi ollut parempi, että olisi korruptiota huomioitu enemmän jäsenvaltioissa. Toteaisin tässä nyt sivulausella, että tuhannet ja tuhannet ihmiset olivat kaduilla Maltassa, kun viestimissä oli tieto siitä pääministerimme, että hänen perheensä on Panamassa hallinnut salaisia yrityksiä ja, ja siellä on mukana Azerbaidsanin hallitseva perhe. Totta kai täytyy todeta kollegoille, että Maltan itsetyöllinen perustuslainen kriisi on ennennäkemätön. Poliisiviranomaiset toimivat vain pääministerin neuvosta, niin, ja kun syytökset tulivat julkisuuteen, niin silloin poliisi päätti toimia. Tämä oli todellakin surrealistinen tilanne. Ja näin olimme aivan ymmällämme, kun pankista ihmiset kassittain toivat käteistä, kun näitä syytöksiä tuli esille ennen kuin poliisi sai edes ohjeet toimia. Eli nyt konkreettisesti kysyisin, miten vakavasti Eurooppa ottaa korruption jäsenvaltioissa? Voitteko taata sen, että tämä on etusijalla? Toiseksi lopuksi mitä edellytyksiä tarvitaan, jotta Europol voi puuttua rajat ylittävän korruptioon, vaikka jäsenvaltion viranomaiset eivät yhteistyössä? Thank you, and now it's time for... Kiitos, ja sitten Brigitten aika. Thank you very much. I would... Kiitos. Haluaisin esittää jotakin kysymyksiä. Koska jos tarkastelemme luettelua, niin nähdään, että rikokset, joista puhutaan, eivät ole mitään uutta. Mutta aina tulee esille, että rikollisjärjestöt pystyvät järjestäytymään uudelleen ja sitten tulee uusia toiminta-alueita, uusia, tai palavat vanhoihin. Mutta niin kutsuttujen tava, niin kutsutun tavanomaisen rikollisuuden kanssa on enemmän ongelmia kuin terrorismin muotojen esimerkiksi. Mainitsitte, että tietojen keruu ja analysointi oli suurin operaatio, joka teillä on koskaan ollut. Haluaisin kuulla vähän enemmän, että osallistuivatko todellakin kaikki jäsenvaltiot? Ja onko siinä eroja? Sehän olisi kokemukseni mukaan normaalia, koska haasteet eivät ole samanlaiset kaikissa jäsenvaltiossa, vaan eroja on. Eli täytyy tarkistaa, että kenen kanssa koordinoida ja tehdään yhteistyötä, kun rikoksia halutaan selvittää. Sen lisäksi haluaisin tietää, että kun ajatellaan oikeusjärjestelmien ja poliisin organisaatiomuutoksia ja jotakin teknisiä muutoksia, niin että jos nämä yhdistetään uusiin prioriteetteihin, niin onko myös joitakin uusia ajatuksia siitä, että miten yhteistyötapaa voitaisiin muuttaa ja tutkintatapaa kaikissa rikosmuodoissa. Vai voidaan vielä tavanomaiseen tapaan? Ja jos sopii, palaisin yhteen esimerkkiin. Kun puhumme pimeästä verkosta, keskustelu jatkuu koko ajan. Miten sieltä saadaan selville asioita? Samanlaisilta osa-alueilta oli esimerkkejä, joten kysymys on, että onko poliisi valmistautunut varmistamaan sen, että ehkäpä jotkut poliisiviranomaiset voisivat luoda identiteetin itselleen ja päästä pimeään verkkoon. Kiitos. Ja sitten ECRstä, Rova Stevens. Dank u voorzitter. Beste collega's, ik heb twee... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä, kollegat. niin teitte äh, tietyn linkin ihmissalakuljetuksen ja toisaalta äh, maahanmuuttajien tai pakolaisten äh, salakuljetukseen. Ja sitten tässä mainitsitte myös, että yksin tulevat alaikäiset Eurooppaan ovat myös ihmissalakuljettajien kohteina. Ja tästä teille kysymys, herra Veinlainen Komission ehdotuksessa sanotaan, että Eurooppaan tulevat lapset tunnistetaan biometrisesti, joka antaa mahdollisuuden siihen, että voimme suojata heitä salakuljettajilta tai ihmiskauppiailta, koska biometrisiä tunnisteitahan ei voi väärentää. Onko tämä myös teidän tietonne? Toinen kysymys liittyy näihin ihmissalakuljettajiin. Hehän eivät asu Euroopassa useimminkaan, mutta jos heidät onnistutaan saamaan kiinni, niin hyvin usein osoittautuu, että he ovat ikään kuin vi- ketjun viimeinen linkki, pikkupela- pik- pikkutoimijoita. Miten voimme varmistaa sen, että kansainvälisellä yhteistyöllä, kun kun etsitään rikollisryhmiä, voidaan, ottaa, voidaan saada myös selville nämä reitit, joita salakuljettajat käyttävät. Ja myös yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Onko tämä mahdollisuus? Kiitos. Jarova Grisbeck, Aldesta. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Pari pikku kysymystä johtajalle. Ensinnäkin kiitokset arviosta, joka on varsin kiintoissa, kattava, tekninen. Ja tästä toistetusta tosiasiasta, että Euroopan unioni on yhä suurempi näyttämö. Eurooppa on huomannut, että toiminta on lisääntynyt, mutta tässä on monenlaista salakuljetusta. Kollegojen lailla haluaisin tietää, Ovatko kaikki jäsenvaltiot pystyneet vastaamaan kyselyyn? Onko mahdollista tehdä vertailuja jäsenvaltioiden käytäntöjen välillä, että saataisiin tyydyttäviä ja nopeita tuloksia? No ainakin ajatellaan, mitä kokemuksia on saatu, jotka ovat olikaan kaksisia. Tämä on nyt ensimmäinen kysymys. Mutta sen pohjalta toinen kysymys liittyy kaikkiin esille tulleisiin tietoihin liittyen pimeään verkkoon ja tietojenvaihtoon siellä. Se on valtava työkenttä, ajatellen kaikkia kauppaa, jota käydään siellä, asekauppaa, pedofilia ja muut rikollisverkot. Tästäkin haluaisin tietää, miten voitaisiin olla vielä tiukkaampia ja nopeampia. Ja tästä pääsen kolmanteen huomiooni. Ensimmäinen toukokuuta uusi Europol-asetus tulee voimaan. Ihan muutama päivä päästä siis. Onko se teidän mielestänne sopiva tähän tilanteeseen, kun olette tilannetta arvioineet? Vai puuttuko sieltä jotain, Okei, okay, the... okay, sitten olemme keskustelun. Herra Köljo, Carlos. Thank you, Mr. Wainwright. Kiitos, herra Wainwright, alustuksestanne. Keskittyisin asiakirjapetoksiin Schengenin tietojärjestelmän yhteydessä, kuten varmaan tiedätte. Viimeisen 15 vuoden aikana ainakin on haluttu asiakirja petoksissa EUn toimintaa. Tietysti kansallisessa tasolla paljon toimivalta edelleen on. No joka tapauksessa asiakirja petos on raporttinne mukaan mahdollistava tekijä mukaan lukien maahanmuuttoon liittyvässä rikollisuudessa. Ja raportissa sanotaan, että että käytettiin, kuten sanoitte, väärennettyjä henkilökortteja. Ja sitten kun samanäköiset ihmiset käyttävät aitoja passeja, niin sekin on tärkeä toimintatapa asiakirjapetoksessa. Kuten tiedätte, SIS-järjestelmässä on lähes 55 miljoonaa blankkoasiakirjaa, jotka monista syistä saattavat päätyä rikollisiin käyttötarkoituksiin. Kysyisin teiltä, että voitteko valaista sisin roolia virastolle tässä asiassa sen lisäksi? Nyt kun oikeusperusta on muuttumassa, niin voisitteko kommentoida esitettyjä ehdotuksia? Onko siellä sellaisia, joiden myötä tämän asian osalta voitaisiin saada sisistä enemmän hyötyä? Kiitos. Kiitos ja sitten herra Olenors. Kiitoksia kovasti ihan lyhyesti No ei se oikeastaan kuulu kokouksen teemaan, mutta kun varsinkin viime viikolla luin Saksan lehdistöstä ja Saksan DEV-virastosta, joka on kuulemma Europolia, Interpoliakin, muitakin järjestöjä vuosien ajan vakoillut keskusteluja, sähköpostia, ties mitä. Mietin vain, oletteko tätä tutkineet, onko jotain keinoa suojella Europolia tiedojen vaihdossa, suojella siis tätä tietoja vaihto tällaisilta loukkaukselta. Jos Saksan virasto kerran pystyy näin toimimaan, ehkä ihmiset, joilla on vähemmän kauniit aikomukset, voivat myös tätä tehdä. Voitteko tehdä vastata? Kiitos. Okei, okay, thank you. okay, kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron taas herra Wainwrightille hän voi vastata. Thank you very much. I'll, I'll take them um, in the order that they were asked. Minä otan kysymykset järjestyksessä. No korruptio. No kyllä se on jo pitkään ollut tiedossa, että se on yksi järjestetyn rikollisuuden yksi mahdollistajista ja kyllä se tässäkin raportissa esille tulee. Ja se on yksi meidän prioriteeteistamme Europolissakin ja onko sitten oltu tutkinnassa mukana? Kyllä, meitä on mandaattimme mukaan eh, olla mukana, jos meitä pyydetään, mutta emme Eh, emme oma-aloitteisesti, ja siinä mielessä en voi mitään yksittäisiä tapauksia tässä kommentoida, mutta kyllä me tietysti olemme riippuvaisia niistä jäsenvaltioista, jotka pyytävät meiltä tutkintaa. Meidän eh, mandaattimme puitteissa eh, me rajoitumme niihin tapauksiin, joissa on kaksi tai useampi jäsenvaltiota mukana, ja jäsenvaltioiden pitää pyytää meiltä toimintaa. Teoriassa on mahdollista yksikin jäsenvaltio voisi pyytää meitä tutkintaa, tutkintaa jotain, jos, johonkin rikollisuuden jossa toisessa maassa, vaikka se jäsenvaltio ei pyytäisikään meiltä, mutta näin ei usein tapahdu. Eli me olemme riippuvaisia jäsenvaltion pyydöstä, jos siellä katsotaan, että rikollisuutta on esiintynyt ja pyytävät sitten Europolilta tutkimusapua tai tutkinta-apua. Rova Sipelin kysymykseen, niin mitään yksi, selkeä, yksi käsitteistä kuvaa ei ole, miten rikollisuus vaikuttaa, mutta nämä kahdeksan prioriteettia, jotka vaikuttavat kaikkia jäsenvaltioita korkealla tasolla ja joihinkin jäsenvaltion vaikutus on suurempi kuin muihin, on sellaisiakin uhkia, jotka ovat jo itsessään huomattavia joissakin tietyissä maissa. Mutta koska Eurooppa kokonaisuudessaan on katsottava, niin silloin meistä nämä kahdeksan ovat ne vakavimmat uhat ensimmäiset keskustelut politiikkatasolla neuvostossa sen jälkeen, kun tätä äh, kertomusta, kertomus tehty. Nostatti jonkun verran keskustelua joissakin jäsenvaltioryhmissä, joissa oltiin huolissaan siltä, että eikö tähän pitäisi ottaa muitakin eh, uhkia tai prioriteetteja, esimerkiksi aseet, eh, vero, eh, valmistevero. Ja, eli tällainen poliittinen keskustelu ehkä jatkuu sitten ministerien kesken ja lopulliset päätökset prioriteeteista tehdään kesäkuussa. Ja kyllä, pyydetäänkin, että poliisinkin taktiikkaa uudistettaisiin, varsinkin teknologian kentällä, jossa äh, rikostutkijat joutuvat olemaan myös digitaalisia, äh, digitaalisia äh, tuntijoita ja osaajia. Kaikki rikostutkinta nykypäivänä tarkoittaa sitä, että siihen liittyy jonkun, jollain tavalla verkkoympäristö. Hieman riippuu riippuu, ja siis hieman riippuu myös, että minkälaista teknistä taitoa tarvitaan rikostutkijoille nykyään maasta. Ja kansallisesti pitää myös ymmärtää se, että tämmöiset alustat, kuten Europol ja muut monen väli, monen, monessa maassa toimivat, ovat se toimi, jolla, tai että se väylä, jolla pystytään kansainväliseen toimintaan puuttumaan. Sitten monet täällä puhuivat tästä pimeästä verkosta. Se on huolestuttava trendi, mutta e, internetin palveluissa on myös paljon rikollisuutta ja se, miten pystytään hyödyntämään internetin anonymisyyttä ja, ja, ja salaustekniikoita, ne auttavat myös rikollista toimintaa. Pimeässä verkossa on erittäin vaikea poliisin tunnistaa ne, jotka tähän toimintaan osallistuvat. Ja jokaisessa maassa on tietyt lainsäädännön rajoitukset, mutta poliisit voivat valvoa pimeää verkkoa lainsäädännön puitteissa. Ongelmalla on, miten rikoksen tekijät voidaan tunnistaa, koska tämä on sellaista salattua internettoimintaa, jonka kautta on hyvin vaikea päästä identiteettien, identiteeteistä perille. Online osaamista pitää lisätä. Meidän pitää teknologian, teknologisen sektorin kanssa tehdä yhteistyötä, mutta me joudumme toimimaan tietenkin lain puitteissa ja pitää yhtä lailla ottaa keskustelut huomioon, joka tarkoittaa sitä, minkälaiset rajoitteet meillä on verkkomaailman tutkinnassa, kun lain puitteissa toimimme. Rova Stevens kysyi biometrisistä tunnisteista ja onko tässä nyt 6 vai 8 vuoden ikäraja lainsäätäjä siitä päättää. Usein se auttaa ja auttaa meitä todella suojelmaan näitä yksin tulleita alaikäisiä. Tällä hetkellä meillä ei ole resursseja tehdä tätä parhain mahdollisin tavoin. Biometriikka ei ole ainut keino, se on osa tätä keinovalikoimaa, jotta voimme ymmärtää ja jotta voimme tunnistaa ne, jotka tulevat ja minne ovat matkalla, varsinkin nämä haavuis, haavoittuvaisimmat maahanmuuttajista. Salakuljettajista sanotaan, niin molemmat eivät toimi Euroopassa. Kyllä on. Meillä on ainakin 70 000 epäillyn ihmissalakuljettajan tiedot Euroopan unionin rajojen sisällä. Ja me teemme jäsenvaltioiden kollegoiden kanssa yhteistyötä. Olemme saaneet verkkoon myös isoja kaloja, ei pelkästään pieniä toimijoita, mutta olette oikeassa, että suurin osa ongelmaa edelleenkin on Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Sen takia Maltan julkilausuma on hyvin tärkeä ja se myös antaa Europolille tärkeää vastuuta kehittää tiedustelukuvioitamme ja käytämme jäsenvaltioiden ja ulkosuhdehallinnon tukea näiden maiden alueella ymmärtääksemme, mistä sieltä näitä rikollisia verkostoja mahtaisi löytyä. Sitten muut. Rova Kriisbeck kysyi on, auttaisiko asetus asiassa? No kyllä varmasti voisi auttaa, koska se antaa keinoja tehdä työtä tämän alan kanssa, nimenomaan teknologiasektorin kanssa, laajentaa yhteyksiä yksityiselle sektorille ja se auttaa varmasti silloin, kun koitamme, koitamme selvittää rikollisuutta teknologian aikakaudella ja mahdollisuutemme prosessoida isoa määrää tietoa koskien rikollista toimintaa. Meillä on tiedonhallintajärjestelmä, joka on nyt modernisoitu, ja se on ehkä tärkein osio tätä uutta lainsäädäntöä antaa meille mahdollisuuden käyttää viimeisintä teknologiaa näiden uhkaavien rikosten torjumiseksi. Yksi tärkeä osa lainsäädäntöä on myös se, että se antaa mahdollisuuden valvonnalle ja hallinnalle ja antaa myös tälle parlamentille enemmän valvontavaltaa. Europol tätä kautta ehkä tulee tunnetummaksi ja sitä jatkossakin yleisö varmasti tulee tästä syystä tukemaan. Herra Koelio kysyi, onko Schengenin tietojärjestelmän kautta mahdollista saada jotain tukea työdemme. Tietysti asiankirja väärennys on, väärentäminen on yksi tärkeä osa, josta olemme oppineet. Se on valtavasti kasvanut viimeisten neljän vuoden aikana. Asiakirjaväärennykset ovat yksi todella tärkeä järjestäytyneen rikollisuuden osa. sellaisia ulottuvuuksia Europolin toiminnassa ja, ja SISS, jotka voisivat tukea toisiaan, mutta minä kirjoitan teille tarkemmin, koska uskon, että teidän kysymyksenne vaatii vähän tarkempaa vastausta. Sitten Lenäsin kysymys ö, niistä väitteistä, että Saksan tiedustelupalvelu vakoilee Europolia. No, minulla ei ole tästä näyttöä. Me selvennämme nyt ö, tilannetta saksalaisten kollegoidemme kanssa, niin kuin olettaa voi. Me kuitenkin, meillä on tietoturva järjestelyt hyvinkin tiukat Europolissa. Tästä on keskusteltu myös yhden, yhden Europolin tietovuodon yhteydessä, joka puoli vuotta sitten tuli ilmi. Olemme edelleenkin luottavaisia järjestelmämme ja tietosuojamme tehokkuuteen. Tietenkin joku vihamielinen toimija voi päästä siihen käsiksi, kuten missä tahansa organisaatiossa tämmöinen on mahdollista, jos niin halutaan, mutta minulla ei ole ainakaan mitään eh, lisättävää näihin eh, oletettuihin väitteisiin. Okei, okay, kiitos kovasti herra Wainwright hyvin konkreettisista vastauksista ja mielenkiintoisista esityksistä. Tämä oli todellakin hedelmällistä meille. Ja sitten aletaan käsitellä kohtaa kuusi. Kiitos. Keskustelu asiantuntijoiden kanssa verkkorikollisuuden torjunnasta. Keskustelu järjestetään osana omalaiten mietintöä, jota Live-valikunnalta on pyritty samasta asiasta. Olette saaneet eri ohjelma esityksen, jossa on kaikkien osallistujien nimet, jotka on tänne kutsuttu. Ja lyhyt kuvaus siellä on myös heidän edustamistaan organisaatiosta. Ensimmäinen osa kokousta kestää noin tunnin. Ja se koskee, tai siellä on kutsuttujen asiantuntijoiden esityksiä. Asiantuntijat saapuvatkin paikalle – ajatushautomoiden, kansalaisyhteiskunnan edustajien, äskettäisen politiikkaosaston raportin esittelijät aloittavat esitykset. Ja lopuksi Euroopan Eurojust ja sisäasioiden pääosasto. Ja lopulta DG Just. Toinen osa kestää noin 45 minuuttia ja siellä on kysymyksiä ja vastauksia. Aloitan antamalla puheenvuoron esittelijöille. Liven, pyytämäs, Liven pyytämän oma mietinnön esittelijälle siis, joka koskee verkkorikollisuuden torjumista. Jos aikaa jää, niin sitten jäsenet saavat puheenvuoron, nyt asiantuntijat saavat puheenvuoron, jotka on kutsuttu paikalle. Pyydän heitä noudattamaan aikataulua niin, että esityksillä on noin viisi minuuttia puheaikaa. Ensimmäisenä Bertrand de la Chapelle, joka on Internet and Jurisdictionin pääjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti tilaisuudesta puhua täällä. Koska minä nyt saan olla ensimmäisenä, niin ehkä voisin vähän kuvata tätä yleistä tilannetta liittyen oikeushaasteisiin kyberrikollisuutta torjuttaessa noin vähän laajemmalta pohjalta kuin vain kapeasti määritellen kyberrikollisuutta. Oikeastaan lainkäyttöongelmat liittyvät niihin ongelmiin, joita liittyy väärinkäytöksen torjuntaan. En tee mitään tyhjentävää luettelua, mutta se liittyy verkon tekniseen käyttöön, tietojen etsimiseen, haittaohjelmiin, se, että käytetään jotain sisältöä, se voi olla laitonta jossain laillista muualla, vihapuhe, häirintä, kunnialoukkaus, terrorismin edistäminen, ties mitä. Mutta se liittyy myös toimintaan, jota voidaan hoitaa verkossa. Esimerkiksi vääränlaiset apteekit, väärennös ja niin edelleen. Eli minä haluaisin tässä nyt ottaa esille lainkäyttöongelmat, lainkäyttöalueeseen liittyvät ongelmat, kun puutumme väärinkäytöksiin. Herra Wainwright viittasikin jo tähän. Tähän liittyy iso kirjo näkemyksiä. Otan esille kolme tekijää haasteisiin liittyen. Tämä on aika ilmeistä, mutta kannattaa vielä toistaa, että verkko ja verkkopalvelut ovat rajat ylittäviä ja oikeastaan kyberrikollisuus tai siihen liittyvät rikolliset elementit verkossa, käyttäjien tiedot, joita on varastoitu yrityksissä, ovat nekin rajat ylittäviä monelta osin. Tätä voidaan eri lainkäyttöalueilla hoitaa, kun tieto on eri lainkäyttöalueilla käytössä, kuten käyttäjätkin. Totta kai tämän myötä tulee erinäisiä ongelmia, mukaan lukien lakien täytäntöönpano, jopa miten määritellä sovellettava oikeus. Lain käyttömääräykset, lain käyttö, valintaliittojen määräykset eivät helppoja määritellä. Nimittäin, jos väärinkäytökset ovat rajat ylittäviä, kuten tekijätkin, niin lailliset välineet ovat kuitenkin kansallisia, ainakin territorialisuuteen liittyviä. Tämän myötä tulee esiin monenlaisia ongelmia jos ajatellaan Euroopan tasolla tätä. Nimittäin toki useimmat eurooppalaiset käyttäjät käyttävät palveluita, joita tulee muilta alueilta Euroopan ulkopuolelta. Ja siksi territoriaalisuus on merkittävä haaste. Itse asiassa, jos nyt puhuu lain viranomaisten kanssa ja jopa yritysten väen kanssa, jotka ovat tekemisissä väärinkäytösten kanssa, niin ironista on, että territoriaalisuusperiaatteena ja lainkäyttöalueeseen liittyvät periaatteet, johon oikeastaan lain oikeusjärjestelmä perustuvat, on enemmänkin este kuin keino ratkaista kyberrikollisuusongelmat. Kyse on se, että rajat ylittäviin rikoksiin ei ole riittävästi välineitä kansainvälisellä tasolla. Voin tästä puhua enemmänkin, mutta ne, jotka nyt tietävät, Esimerkiksi sopimukset, jotka liittyvät keskinäiseen oikeusapuun, täällä hymyillään, niin tiedän, että se ei ole kauhean helppoa käyttää näissä yhteyksissä. Koska aika nyt rientää, niin ottaisin sille vain sen, että kun ajatellaan tätä ensimmäistä kysymystä, territoriaalisuutta, on monenlaisia pyrkimyksiä eri puolilla maailmaa löytää ratkaisuja, varsinkin että voidaan käyttää käyttäjiin liittyviä tietoja Hän Ehkä tiedätte, että tämä on äärimmäisen kiperä ongelma. Ehkä vain jo siitäkin syystä, että varsinkin eu ja Yhdysvaltojen suhteissa, kun USAssa on yrityksiä, niin joskus on lainkäyttö valita liittyviä ongelmia, kun yrityksellä pitäisi saada tietoa käyttäjistä rikostutkinnan yhteydessä – niin pitää sitten valita, mitä lakia rikkoa, koska on USAssa yksityisen liittyvässä viestintälaissa on omat määräyksensä ja siellä tehdään toisin kuin ehkä useimmissa EU-maissa. Aloitteita toki on. Komissiossa tehdään työtä tämän parissa, kuten Euroopan neuvostossakin, Yhdysvalloissakin, jotta voidaan näihin puuttua – ja nyt totesin sille yhden merkittävän haasteen, nimittäin politiikan yhteensopivuus ja johdonmukaisuus näissä eri aloitteissa. Sitten toinen tekijä, joka on tärkeä huomata tässä yhteydessä, on ensinnäkin tunnustaa, mikä rooli on yksityisillä toimijoilla. Useimmissa tapauksissa nimenomaan nämä palvelut, joita ehkä rikotaan tai joita väärinkäytetään, ovat yksityisiä. Niinpä nämä yritykset pitävät halussaan tietoa toimijoihin liittyen – mutta sisältöäkin varastoivat, jota sitten tarjotaan ympäri maailmaa. Ja kuten totesin aiemmin tässä jo, ehkä se on laitonta yhdessä maassa ja toisessa puolestaan laillista. Sitä paitsi nämä yritykset, tärkeimmät välittäjät ovat tärkeitä nekin, koska tavalla tai toisella he myös sitten puut, vaikuttavat tähän. Mikä on mielenkiintoista, tämä palvelukäsite eri yrityksissä määrittelee paljon sen, mitä voi tai mitä ei voi tehdä, mitä ei voi postata digitaalisilla alueilla, jotka palvelevat satoja miljoonia, ellei peräti miljardia ihmisiä. Vielä yksi tekijä, joka korostaa yritysten merkitystä, niin mitä suurelta osin heillä on myös tiettyä täytäntöönpano tai pakkotäytäntöönpano keino. He voivat poistaa tietäntöä sisältöä suorata sitä tai estää sen levittämisen. Eli lainkäytön määritelmä liittyy siihen, kuka, mikä on laki, kuka on sitä täytäntöönpanoa, ja sitten edistää sitten esimerkiksi tulla luetteloiduksi. Se on monesti, monesti yksityisten yritysten käsissä, ja monet yritykset eivät sijaitse edes EU-ssa. Tätä haluan tähdentää nimittäin, kun käydään keskustelua kyberrikollisuuden torjunnasta ja ylipäätään rikollisuudesta, niin ei ole kyse vain valtioiden välisestä keskustelusta, vaan hyvin tärkeä rooli on ja on oltavakin yrityksillä. Ja sitten vielä näistä haasteista ylipäätään täytyy jotenkin saattaa yksin kilpailevat tavoitteet. Väärinkäytösten torjuntaa siis harjoitetaan ihmisoikeuksia noudattaen – oikeudenkäyttöä noudattaen rajat ylittävästikin vielä, niin se on valtava haaste. Tämmöisessä jännitteisessä ympäristössä, kun ajatellaan internetin rajat ylittävää luonnetta ja lainkäyttöaluetta ylittävää luonnetta, niin korostaisi sitä, että meillä on luontainen taipumus, sinällään ymmärrettävä, käytä niitä välineitä, joita meillä on, kansallista lainsäädäntöä, kansainvälisiä järjestelyjä. Ongelmana tässä on se, että kun pyritään jotenkin korvata tätä voimattomuuden tunnetta valtiossa väärinkäytösten edessä, niin joskus mennään liian pitkälle välineiden käytössä. Neljä esille ottaisin esille. Ensinnäkin tiedon pakollinen lokalisointi on yhtenä esimerkkinä tullut ratkaisuna valitettavasti. Teknisesti se ei oikein toimi, sitä paitsi todennäköisesti se vahingoittaa pieniä yrityksiä ja myös kehitysmaita. Voi tästä puhua enemmän kysymysten yhteydessä tarpeen on. Toinen taipumus on kansallisen lain aluetta laajentaa tai EU-lainsäädäntöä laajentaa yli ja ohjaa käyttää ekstraterritoriaalisuutta jossain määrin. Mutta tässäkin on oltava tarkkana ekstraterritoriaalista vaikutusta on kansallisilla päätöksilläkin tai alueellisilla päätöksillä rajojen ulkopuolella oleviin toimijoihin ja, ja siksi tätä täytyy miettiä myös vahingollisia vaikutuksia. Ja sitten välikäsien merkitys. Vaikkakin yritysten täytyy olla mukana prosessissa, niin vaarana on, että koko vastuu sysätään yritysten harteille niinpä ne tekevät sitten päätökset, joilla on lainsäädännön vaikutus tavallaan, kun pannaan oikeuksia vastakkain. ilman, että mitään kriteereitä, läpinäkyvyyttä tai asianmukaista käsittelyä. Tämäkin on taakka näille yrityksille, koska niiden voimia viedään liian pitkälle. Ja sitten verkkopaikka domain järjestelmä ja se, että käytetään tätä järjestelmää tiettyjen sisältö- tai toimintavetoisten ongelmien ratkaisuun, niin sitä pitää käsitellä varoen sitäkin. Mitä sittenkin tehdään tällä tasolla, niin sillä on globaali vaikutuksia sitten kynnyksen oltava hyvin korkeana verkkotunnusasioissa, niin että voidaan perustella globaalia toimintaa. Johtopäätöksenä on se, että tämmöisessä ympäristössä on suurta tarvetta yhteistyölle eri toimijoiden kesken. Ja tässä erityislaatuisessa ympäristössä, kun tilanteet ovat erityislaisia, niin näiden toimijoiden on keskusteltava keskenään. Näin olemme tehneet sitten vuoden 2012 järjestössä Internet and Jurisdiction, jossa on parisataa eri yksikköä kansallisyhteiskunnan, valtioiden, sektorin, teknisten toimijoiden edustajia, kansallisjärjestöjäkin ja yliopistoväkeä. Siellä on noin kolme ohjelmaa. Yksi liittyy tietojen lainkäyttöön, toinen liittyy sisältöön ja lainkäyttöön. Se liittyy sisältöjen poistamiseen esimerkiksi ja sitten verkkotunnukset ja lainkäyttöalueet. Verkkotunnusten poistaminen esimerkiksi olen nyt lopettelemassa, koska aikakin loppuu. Viime vuonna marraskuun järjestämme ensimmäisen Internet Jurisdiction konferenssi, siellä oli pari sataa toimijaa mukana. Meillä oli kolme työpajaa kustakin aiheesta ja totta kai voi vastata kysymyksiinkin, jos joku haluaa lisätietoa. Kiitos. Uh, thank you and... Kiitos ja nyt halusin antaa puheenvuoron Defending and Rights and Freedoms Online pääjohtajalle Joe McNamille. Kiitos. European Digital Rights on organisaatiomme nimi. Kiitos valiokunnalle ja esittelijöille kutsusta puhumaan teille tänään. Haluaisin vain myötäillä, mitä äsken sanottiin internetin ja välittäjien roolista. Hallitusten on kovin helppo kautta maailman painostaa internetyhtiöitä rajoittamaan ilmaisuvapautta keinotekoisesti ilman, että on vastuuvapautta, takeita tai todisteita siitä, ettei tilanne pahenisi. EU sääntelee välittäjien roolia audiovisuaalisen median direktiivin kautta, josta valiokuntakin on laatinut mietinnön sähköisen kaupan direktiivin, terrorismidirektiivi muun muassa voidaan mainita, vihapuhe, käytännössäännöt, follow the money lähestymistapa ja muitakin. Olisi hyvä, että EUlla lopultakin olisi näyttöön perustuva horisontaalinen ja kokemukseen perustuva lähestymistapa. Ja kannattaa mainita, että Euroopan neuvostolla on asiantuntijaryhmä, joka työstää päätöslauselmaa siellä välittäjien roolista. Se on suuri edistysaskel, kun halutaan ymmärtää politiikkalohkoa. Haluaisin ottaa esille kaksi asiaa valmistellusta selvityksestä valiokunnalle. Going Dark-konsepti ja se tasapaino, joka täytyy saada aikaan. Myöskin tässä Lawful Hacking-asiassa laitteelle. Täällä valittiin lähestymistapaa, että viitataan going dark lähestymistavalle, että se olisi vaihtoehto. Going dark lähestymistapa on poliittisesti latautunut ja lopultakin ja harhaanjohtava konsepti, jota pitäisi välttää. 20 vuotta on tullut ennusteita tästä, jotka eivät ole toteutuneet todellisuudessa. Kuten yksi kommentoi ja sen ilmaisi, ajamme, ää, äh, elämme valvonnan kulta-aikaa. On valtavasti enemmän valvontatietoa käytössä kuin koskaan aiemmin. On paikannustietoja, metatietoja sähköposteista, sosiaalisen median tietoja, suuria määriä tietoja sosiaalisista vuorovaikutuksista, kontakteista, tykkäämisistä, ei-tykkäämisistä. Näitä ei ollut aiemmin olemassa. Tässä käytetään viestintätietoja, joita ei aiemmin ollut 20 vuotta sitten hyväksi. Ei se ole going dark lähestymistapaa. On myös viitattu tasapainoa, jota kuvattiin tasapainona turvallisuuden ja verkkoturvallisuuden välillä. Yhteiskunnassa, jossa sosiaalinen vuorovaikutus ja vuorovaikutus hallituksen ja liike-elämän kanssa käydään digitaalisissa verkoissa, niin siellä täytyy lopettaa se, että verkkoa pidetään abstraktina. Verkkoturvallisuutta ei ole, on vain turvallisuutta. Täytyy tehdä yksinkertainen analyysi. Turvallisuus vastaan turvallisuus on kyseessä, ei. Turvallisuus vastaan verkkoturvallisuus. Ja todellakaan ei ole kyse turvallisuudesta vastaan vapaus. Ja kun äh, lainkäyttöviranomaiset lähtevät, äh, mikä se hä- is that law enforcement authorities can gain and... lähtevät tekemään tietomurtoja, niin kustannus siitä on se, että selvitys saatuja mm, haavoittuvuuksia siis hyödynnetään jossakin tapauksessa lainkäyttöviranomaisten puolesta mieluummin kuin, että ne korjataan järjestelmän kaikkien käyttäjien hyödyksi. Kustannus on se, että miten saadaan aika, että, että mm, heikennetään lainvalvontatoimia ja kannustetaan siihen, että haavoittuvia kohtia on. Ja rikolliset pystyvät hyödyntämään niitä, mukaan lukien rikollisia, jotka saavat tietoja heikoista kohdista sen vuoksi, että lainkäyttöviranomaiset pääsevät niiden omiin verkkoihin. Vaarana on se, että selville saaduista haavoittuvuuksista tulee pahempia. Wainwright kutsui tätä käsitteellä crime as a service. On vaara, Anteeksi. Siis on vaara sille, että sähköisen hallinnon palvelut ja niihin kohtu luottamus kärsii. Jos ajatellaan esineiden internettiä, niin on tärkeää maksimoida kannusteet siihen, että ohjelmistoyhtiöt maksimoivat turvallisuuden ja raportoivat väärinkäytöksestä. Mainittiin myös EUn tekemä työ, joka koskee sähköisen näytön eh, rajat ylittävää saatavuutta. Pääosastot tekevät erittäin huolellista työtä ja työ on myös hyvin avointa hankkeessa. Tuomme kovasti sitä. Ilmeisesti on ylittänyt aikataulun niin reilusti, pahoittelen sitä. Haluaisin vain lopuksi ennotella Europolia viime viikon menestyksestä, kun se mursi eh, lasten hyväksikäyttö ringin, jossa käytettiin kahta salattua verkostoa. Se näyttää, että mihin päästään käytössä olevilla välineillä nykyään. Kiitos kovasti. Sitten Lucy Krahulsova, joka on EU Policy Associate Access Now järjestöstä. Kiitos. Haluaisin kiittää tätä valiokuntaa, että pääsen tänne puhumaan ja että te olette ottaneet näin paljon muitakin toimijoita mukaan. Minä teen, yhteis- teen töitä kansainvälisessä kansalaisjärjestössä. Sen toiminta-ala on oikeastaan koko maailma. Kun Access Nowssa me olemme saaneet kokemusta siitä, että internet internetissä voi toteuttaa ihmisoikeuksia ja tuoda innovaatioita missä tahansa maailma, se ei ole maantiedosta riippuvainen. Internet antaa avoimuutta paikkoihin, jossa sellaista ei ole, ja se on antanut mahdollisuuden ihmisten lähteä etsimään ja kehittää aloja, joissa esimerkiksi, esimerkiksi terveydenhoitoalalla voi olla leimautumisen pelko. Kuitenkin entistä enemmän näkyy, että internet on myös kriittinen eh, infrastruktuuri. Ja kiitos, että parlamenttikin on asiaa vienyt eteenpäin. Se tarkoittaa sitä, että saamme enemmän säätelyä ja sitä kautta eh, korkeampia, korkeamman tasoja, tasoa. Ja mm, maat ovat eh, nyt huolehtivat siitä, että verkot ovat toimivia ja, ja, ja suojattuja. Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, että päätöksentekijät pitävät internet nettiä eri toimijoiden kohteena, esimerkiksi tietomurtajia ja, ja jotain kansallista keskitettyä häirintää. Ja myös sotilaallisella puolella tämä tapahtuu. Eli yhteiskunnan kannalta näkyy, että digitaalisen alueen digitaalinen alue on verkostoitumassa ja verkottumassa. Ja internetin käyttö valvontavälineenä sen lisäksi, mitä näkyy, jossa hallitukset ja lainvalvojat pystyvät etsimään erilaisia yhteistyö- ja kommunikaatiokontakteja. Ja se vai osoittaa, kuinka heikkoja ja haavoittuvaisia nämä verkot ovat. Se johtuu siitä, että tämän online-ympäristön puolustamispelissä on vaikea voittaa, koska on miljoonia sellaisia avoimia kysymyksiä, joita ei pysty ratkaisemaan. Toisaalta mm, hyökkäyspeli on ehkä helpompi ja itse asiassa tarvitsee löytää vain yksi pieni haavoittuvuus ja silloin hyökkäys onnistuu. Ja se tarkoittaa sitä, että järjestelmä on läpäisevä. On hyvin vaikea ajat, ajatella, minkälaista kyberturvallisuutta tarvitaan. Teknologian joka paikassa, eh, lasten eh, selkärepuissa, ihmisten makuhuoneessa ja niin edelleen. Ja on hyvin vaikea määritellä, mikä on, mikä on oikeudenmukaista reilua peliä ja mikä ei. Ja hyvin usein voidaan myös verkostot täysin romuttaa ja halvaannuttaa hyvin pienellä hyökkäyksellä senpä takia päätöksentekijät eivät saa kuitenkaan meidän oikeuksiamme polkea turvallisuuden nimissä. Ja kun me striimaamme, niin viime vuonna oli kyse hallitusten tietomurrosta, niin sitä katsottiin kansainvälisten ihmisoikeuksien näkökulmasta. Meidän raportissamme on ollut, että koska ei ole enää yksityisen suojaa eikä, eikä ilmaisun vapautta, niin se ei anna mahdollisuutta hallitusten hakkeroida verkkoja. Kuitenkin tarvitaan lisää avoimuutta ja miten hallitukset haluavat parantaa näitä olemassa olevia prosesseja. Ja avoimuuden nimissä tarvitaan koska ha- hakkerointi voi myös vaikuttaa haittaavasti yksityisyyden suojan, suojaan. Me ehdotamme kymmenen ihmisoikeussuojamahdollisuutta, vaikka tietoa kerätään ja valvotaan. Minun jälkeeni tässä tulee esitys, jossa kerrotaan tutkimuksessa, tutkimuksesta, jolla on tutkittu laillisia tietomurtoja kuitenkin mikä tahansa tällainen toiminta, esimerkiksi laillinen tai tietomurto, pitää tapahtua lain mukaisesti. Tässä on joitakin termejä, joita on le- jotka jo saattavat johtaa leimautumiseen, mutta täytyy käyttää vähiten invasiivista lähestymistapaa. Niitä ei tässä saa jatkaa loputtomiin, ja pitää olla myös samantyyliset turvalausekkeet kuin yleensäkin laillisten toimijoiden toimilla. Meidän, me emme saa mennä yli laillisuuksien. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos kovasti. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra James Igerille. Puheenvuoron saa myös kentää lisää, joka on johtava konsultti Optimity Advisors Europe elimestä. Uh, Minä olen Quentin ja James esittelee tutkimusta. Tässä muutama kappale selvityksestä, joka liittyy lainkäyttöviranomaisten harjoittamaan laillisen hakkeroiden käytännöt ja arviointi. Aika kattava siis. Siellä on 50 sivua liitteineen, jotka käydään läpi yksityiskohtaisesti. Kymmenessä minuutissa kuitenkin yritän esittämään yhteenveto kaikista tästä. Jos haluatte lisää tietoa, niin mieluusti vastaamme kysymyksiinne. Ja todellakin tässä on tuolla joitakin kappaleita. Meillä on lyhyt diaesitys, ehkä voidaan mennä seuraavalle kalvolle. Ensinnäkin kerron taustasta tärkeimmät haasteet, joihin me paneuduimme Totta kai se, että mennään pimeään, anteeksi, että käytän tällaista ilmaisua, siitä keskustellaan myöhemmin, mutta ajatus tässä on ollut se, että kun yhä enemmän käytetään salaustekniikkaa, niin totta kai verkon turvallisuudenkin vuoksi, kuten täällä mainittiin, rahautomaatit, matkapuhelimet, niin tämä on erittäin tärkeää, jotta tietoa voidaan jakaa turvallisesti. Mutta saman aikaan tämä voidaan nähdä myös keinona tai kehityskulkuna, niin että lainkäyttöviranomais on vähemmän mahdollisuuksia käyttää tätä tietoa, vähemmän kuin aiemmin. Tämä kuultiin tässä aiemminkin Joan alustuksessa, mutta siitä voidaan puhua myöhemmin. Eli tällainen pimeään meno haasteena, että lainkäyttöviranomaisilla olisi mahdollisuus käyttää enemmän tätä välinettä, niin se on ollut esillä verkossa ja verkon ulkopuolellakin monissa tapauksissa, varsinkin keskusteluissa Applein ja FBI tienoilta, tiimoilta. Osa ratkaisua on se, että käytetään tietomurtotekniikoita, jotta voidaan hyötyä saada sitä tutkinnassa. Ja ihan lyhyesti selittäisin, mitä me määrittelemme tietomurroksi, hakkeroinniksi, mutta tiedämme, että eri lainkäyttöviranomaiset eri jäsenvaltioissa määrittelevät hakkeroinnin vähän eri tavoin, puuttumisena, laillisena puuttumisena ja niin edelleen. Mutta tässä olennaista on toiminnassa, että päästään käsiksi IT-järjestelmän heikkojen kohtien kautta muuttaa, jotta tämä ymmärretään nyt kunnolla ja yksinkertaistetaan tätä niin, että voidaan ymmärtää kaikki tähän liittyvä toiminta, että hakkeroti todella olisi ehkä paras tapa selittää tätä. Joe jo otti esillä monia näitä tekijöitä, joihin me paneudumme mekin. Totta kai tässä on omat vaaransakin, jos laivan käyttöviranomaiset hakkeroivat. Tässä on pari eri tilannetta. Turvallisuus vastaan yksityisyys ja sitten totta kai perusoikeudet tuli äsken hyvin esille, niihin en mene sen enemmälti. Ja sitten turvallisuus vastaan verkkoturvallisuus. Tässä tuli esille verkon turvallisuus jo ja sekin hoidettiin hyvin tässä ennen. Ja sitten käytännön haasteitakin on, mitä tapahtuu, kun lainkäyttöviranomaiset hakkeroivat Alankomat ja kanavälinen tapaus on hyvä esimerkki, kun viranomaiset molemmissa maissa, NetCom-tapaus, onnistuvat yksilöimään ja salaamaan, salaamaan 86 miljoonaa sivua tietoa. Ajatelkaapa tätä käytännön haastetta, joka lainkäyttöviranomaisilla on, että joutuu käyttämään tällaista määrää tietoa. Sitten seuraava dia. Lyhyesti esittelen nyt tutkimuksen miten me toimimme. Kävimme läpi kansainvälisiä keskusteluja, mitä mahdollista oikeu, oikeusperustaa löytyisi EU-sta puuttumiselle ja sitten mitkä ovat eri käytännöt lainkäyttöviranomaisten parissa. Kuusi jäsenvaltio oli mukana, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta. Mutta meillä oli EU ulkopuolisia maitakin kolme kappaletta. Siellä on joko hyviä tai vähemmän hyviä tekniikoita, mutta pidemmälle kehittyneitä tekniikoita kuikin kuitenkin Australia, Israel ja Yhdysvallat. Ja sitten teemme joitakin suosituksia, ehdotuksia, ja niistäkin voidaan tarjota tarkempia tietoja. Tästä jatkaa James. Eli nyt ensinnäkin keskity tärkeimpiin löytöihin, kuten Quentin totesi, niin ihan emme voi käydä läpi ihan kaikkea, koska siellä on niin paljon. Keskityimme ensinnäkin vertailuun jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten kesken näissä mainituissa maissa. Ja oikeastaan kyse on viime kädessä niistä takeista, joita voidaan tarjota perusoikeuksille ja yksityisyydelle myös verkossa. Miten voidaan lieventää vaaroja? Sitten tässä mainittiin on kuusi jäsenvaltiota, jotka ovat jo hyväksymässä erityissäädöksiä hakkerointitekniikkaan liittyen lainkäyttöviranomaisten voimin. Useimmat ovat aika uusia. Viime vuonna Puola, Yhdys, Yhdyskuningaskunta ja Puola, Italia alankomaat ovat vielä näin tekemässä, keskustelemassa tästä. Mutta jäsenvaltiot ovat aiemmin tai ehkä vielä käytetään kerrotitekniikkaa muiden säädösten pohjalta, jotka on suunniteltu ehkä perinteisempään tutkintaan, esimerkiksi puhelinkuunteluun. Saksassa liittovaltion poliisilla on omat hakkerointien määräyksensä. Se on mahdollista myös käytännössääntöjen pohjalta liitännäistoimena, kun on kyse muista viestintämääräyksistä. Kyse on aika harmasta alueesta lainsäädännöllisesti, kuten jo totesin. Ja se on vastoin niitä suosituksia, joita on kansainvälisillä tahoilla, jotka ovat ilmaiset kantansa, ihmis, YK on ihmisoikeus vastaava ja myös ihmisoikeusneuvosto on selvästi haluavat selkeitä säädöksiä laillista hakkerointia varten, eli harmat alueet pois. Hakkerointivälineiden ja perinteisten välineiden välillä on tietenkin omat erossa, koska sitä kuultiinkin voi olla, että ei siinä kauhean suurta eroa olisi, mutta tässä tämä on paljon puuttuvampaa tietojen saannin kannalta kuin perinteiset keinot. Tämä perustuu tietenkin perusoikeusriskeihin ajatellen verkkoa. Siellä on vähän poliittisia tai laillisia mahdollisuuksia olemassa nykyisellään, miten lievetä näitä vaaroja katsomme tarkemmin sitten, minkälaisia määräyksiä täytäntöön pannaan, minkälaisia takeita on olemassa turvana kaikissa jäsenvaltioissa. Yleisesti on kyse niistä suosituksista, joita kansainväliset järjestöt ovat antaneet, tai mitä ihmisoikeustuomioistuin on antanut tuomioita. Esimerkiksi miten vakavasta rikoksesta on kyse, tai kuinka pitkään voidaan hakkerotekniikkaa käyttää, on lupamenettelyjä ennen ja jälkeen, ja muita mekanismiakin eri jäsenvaltioissa ja kun käy läpi näitä kansallisella tasolla eritelmien, niin siellä on suurta vaihtelua takkeissa ja kritiikkiä on esitetty paljon ylipäätään muutama esimerkiksi Puolassa. Venetsiakomissio totesi aika yksityiskohtaisesti jotain näistä määräyksistä, kuinka pitkältä ajalta voidaan saada – tietoa, kuinka pitkälle lupaa voidaan jatkaa. Ja kuten mainitsin, tässä halutaan taata tietyn määräksi myös internetin turvallisuus. On hyviä tekijöitäkin olemassa. Jos pidetään tarpeellisena hakkerointia laillisessa muodossa Saksan lainsäädännössä on määräyksiä siihen, että käydään, seulotaan tietoja, sitten poistetaan liittyen yksityiselämään. Italian ehdotus, joka nyt on käsittelyssä, sisältää paljon teknisiä toimenpiteitä, jotka haluavat jotenkin seurata hakkerointivälineiden kehitystä. Kaiken kaikkiaan huomattiin kuitenkin, että hakkerointitekniikkaa voidaan käyttää moniin eri tilanteisiin, eikä siellä ole sen tiukempia määräyksiä kuin on perinteisimmissä keinoissa, kuten puhelinkuuntelussa. Ehkä sitten seuraava dia. Aika pitkälle päästiinkin jo. Eli tässä ovat tärkeimmät löydökset tässä ovat suositukset ja politiikkaehdotukset, ensinnäkin perusoikeusnäkökohdat ja toiseksi internetin turvallisuus. Kolme seikkaa, teemaa tavallaan, jotka kulkevat punaisena lankana näissä ehdotuksissa politiikan osalta päätöksenteossa. Säädöksistä maiten jotain, ne ovat kaikki aika uusia. Totta kai joissakin vähemmän kehittyneissä valtioissa voidaan seurata tätä. Kypsemissä maissa tietenkin seurantaa, on hyvä käyttää välineiden kehittymiseen. Totta kai täytyy ymmärtää tarkemmin, mitä on suositeltava, mitä ei. Mitä tulee sitten päätöksenteon suosituksiin, niin ensinnäkin taata, että kun päätöksiä ylipäätään tehdään näin puuttuviin toimiin liittyen, niin täytyy miettiä tarkalleen vaarat. Tästä on aiemmin ollut puhetta. Ja nyt menee jo yli ajankin, että lopettelen tässä jo kohta. Eli näiltä osin on haluttu jonkinlaista arv- vaikutusten arviointia lainsäädännön osalta eri jäsenvaltiossa ja sitten pitää tehdä tutkimusta, käydä keskustelua EU-tasollakin, että ymmärretään paremmin nämä asiat ja käytänteet ajan myötä. Lopuksi vielä se, että nyt EU voisi olla johtoasemassa tässä myös ajattelussa ja jakaa tietoa tärkeimpien tahojen välillä, lainkäyttöviranomaisten, yliopiston väen, yksityisten tahojen välillä, kaikilla, joilla on oma sanansa sanottavanaan. Perusoikeusvirasto on yksi esimerkki, Sepol, Eurojust, niin ikään. No niin, siinä kai yhteenvetona meidän näkemyksemme. Kiitos hyvät naiset ja herrat, että kuuntelitte, ja meillä on tässä vielä yksi yhteystiedotkin. Thank you very much. Kiitos kovin paljon. Ja nyt haluaisin antaa European Sicker Prime Center Europol-järjestön edustajalle Fernando Ruizille. Fernando Ruiz, I'm the head of operations. Niin, siis operaatiojohtaja olen. Ja Ludwig van Syyttinen kanssa yhdessä esitämme tämän esityksen. Ja tässä perustana on asiakirja, jonka Europol ja Eurojust yhdessä esittelivät – otsikkona yhteisen haasteet verkkorikollisuuden torjunnassa. Sieltä voitte löytää lisätietoja. Mennään nopeasti läpi, kun aikaa on vähän, mutta kaikki aiheet, jotka tulevat esille, ovat kovin monimutkaisia. In the the, the, in the details and, and a very quick discussion, probably you, you may not get the, the, the right picture on what we are doing. Anyhow, I will kannattaa etsiä lisää, muuten ei se ehkä oikea kuvaa, mutta siis lyhyt yleiskuva, että mitä haasteita lainkäyttönäkökulmasta kohdataan. Ensinnäkin tietojen häviäminen, se liittyy esitykseen. Päähaaste on se, että lainkäytössä emme pääse tietoihin, joita tarvitsemme, jotta tutkintaa voidaan kehittää, kun on esteitä. Ja tietojen häviäminen on yksi niistä. Mainitakseni joitakin ongelmia on tietojen säilyttäminen yksi niistä muutama vuosi sitten, 2014, kuten tiedätte, oli juttu tuomioistuimessa, joka liittyy tietojen säilyttämiseen. Se on vaikuttanut joihinkin jäsenvaltioihin, kun siellä on kovin rajoitettu aika tietojen säilyttämiselle. Se on ongelma lainkäytössä. Useissa jäsenvaltioissa on jonkunlaista tietojen säilyttämistä vielä ja siinä täytyy löytää tasapaino. Salaminen on seuraavaksi hyvin monimutkainen asia ja koska Siis ei ole sama asia kuin, että salataan laitetta, asiakirja tai viestintää. Se on ihan eri asia. Jos minä käsittelen tutkijana salattua asiakirjaa kotiestinnässä tai laitteessa ja minulla on väline, jolla pääsen näkemään laitteen tietoja. Sitten jos pyydän tuomarilta tai syyttäjältä, että käytetään näitä välineitä hettoniin, niin sanovat, että totta kai, käyttäkää käytössä olevia välineitä, niin pääsette laitteen tietoihin, jos tutkinnassa tarvitaan rikosasiassa. Jos esimerkiksi kotien etsinnässä on tuollainen kassakaappi, niin siinä oikeudellinen asia on eri. Tässä on, kyse on teknisestä asiasta. Ei ole teknisiä välineitä päästä tietoihin. No mitä sitten tehdään? Mennään lähteelle valmistaja, kuka valmisti, voitteko auttaa, he voivat sanoa, kuulkaas nyt en halua tai en voi. Sen vuoksi, kun tämä on nyt näin suunniteltu, niin ongelma on sitten sellainen, että ette pääse. Minulta sitä ei pääsyä sinne saa. Tämä on keskustelun keskiössä. Kryptovaluutat, rikolliset käyttävät hyväkseen monilla rikoksen osa-alueilla. Se on ongelma meille, koska he käyttävät rahoitusjärjestelmiä maksujen tekemiseen, maksaakseen laillisia hyödykkeitä, rahanpesutarkoituksiin. Ei ole tarpeeksi selkeyttä siitä, että miten siirrot kryptovaluutoilla voidaan liittää tiettyihin henkilöihin. Tietty kryptovaluutan siirto, jos halutaan selvittää, niin pyritään puuttumaan siihen kohtaan, jossa kryptovaluutta muuttuu äh, tavanomaiseksi. Monissa transaktioissa ei sovelleta noin jo customer-politiikkaa, eikä saada sieltä tietoja, joita tutkintaa tarvittaisiin. Toisena tieryhtänä on sitten paikka paikkatietojen menettäminen. Pimeä verkkohan asiahan on kuuma peruna. Ei pelkästään pimeän verkon käyttäjien osalta, vaan että on myös mahdollisuus varastoida, säilyttää verkossa sisältöä ja ei pystytä selvittämään se fyysistä sijaintia. Eli kun ei tiedetä esimerkiksi, että jollain foorumilla välitetään tietoja siitä, miten lapsia raiskataan, eikä tiedetä, että missä se fyysisesti on sijoittunut. Ja sitten on vaikeampi viedä tutkintaa eteenpäin tai mennä syyttäjän pakeille, kun ei tiedetä, että missä näin tapahtuu. Emme tiedä, missä infrastruktuuri on sijoittunut. Emme tiedä, missä tekijät fyysisesti ovat. Ainakaan vielä ei tiedetä, joten monimutkaista on. Pilventietojen saaminen. Siitäkin jo kuultu, sekin monimutkaista kun yhtiöt, jotka palveluja tarjoavat, eivät välttämättä säily tietoja omassa maassaan, ehkä to- toisessa maassa. Eri maissa ollaan siis. Sitten kun palveluntarjoajalta pyydetään, niin sieltä sanotaan, että oikeuskehys ei sääntele siinä maassa tietojen saamista, kun se on toisessa maassa se sääntely, jossa tiedot fyysisesti sijaitsevat. Ei pelkästään ole kyse kolmesista maasta, vaan ihan eri maista kun eri paloja palapelistä täytyy eri josta kerätä, niin sitten vasta saadaan kokonaiskuva. Seuraava kohti, jota haluaisin painottaa, on yksityisen ja julkisen kumppanuus, PP-kumppanuus. Siitäkin on paljon kuultu aiemmin. Yksityisen sektorin kanssa täytyy tehdä yhteistyötä, koska heillä on valtavia määriä tärkeitä tietoja ja heillä on suuri näkyvyys, tai heillä on hyvä näkyvyys verkkorikollisuudesta, mitä on meneillään siellä, ja jotta voidaan sen kanssa tehdä yhteistyötä lainkäyttö. Viranomaiset siis täytyy olla oikeus kehysyhteistyöhön, mutta tarvitaan muutakin. Tarvitaan yksityisen sektorin halukkuus tehdä yhteistyötä myös, koska heillä saattaa olla tietoja. He saattavat olla halukkaita sen jakamaan. Täytyy viestiä asiasta, jos he näkevät järjestelmissään yhtiöissään petoksen esimerkiksi, ja sitten, että miten he viestivät tästä lainkäyttöviranomaiselle, ottaen huomioon sen, että heidän täytyy noudattaa kaikkia tietosuojasääntöjä. Europolissahan meillä on kokemusta yhteistyöstä yksityissektorin kanssa. Meillä on evantevia ryhmiä, työryhmiä. Oikein hyvä yhteistyötaso on saavutettu ja hyvä luottamuksen taso. Sehän täytyy olla olemassa. Heillä ei ole velvoitetta tehdä yhteistyötä käyttöviranomaisten kanssa. Ei ole velvoitetta raportoida. He tekevät sitä vapaaehtoisesti. Ja luottamuksen varaan täytyy rakentaa, sitä teemmekin. Liittyen PP-kumppanuuksiin haluaisin ottaa esille esineiden internetin, josta kuultiin siitäkin täällä aiemmin. Kuten tiedätte, niin se on ilmiö, jossa näemme, että kaikki laitteet, joita meillä nykyään on, joita käytämme, ovat tai hyvin pian liittyvät internettiin. Oli kyse sitten tietokoneesta, älypuhelimesta, laptopista, kellosta, mitä tahansa helposti voidaan liittää internettiin. Ja monien erilaisten turvallisuus on olematonta periaatteessa. Oletuk... Näin ne ovat kohteena hyvin yksinkertaisille hyökkäyksille. Tällaista varmasti nähdään tulevaisuudessa hyvin hyviä esimerkkejä on hyökkäyksistä, jotka liittyvät eri sinne jossa heikkoja kohtia käytetään hyväksi. Toimialan kanssa täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voidaan jotenkin varmistaa, että ainakin vähimmäistandardit laitteissa olisivat olemassa. Ja tällä hetkellä näin ei ole. Ja haasteena tämä onkin nyt, ja tähän täytyy jotenkin puhtia. En tiedä, mikä ratkaisu olisi. Olemme vasta ottamassa ongelmia esille. Ainakin lainsäädännössä täytyisi saada standardit turvallisuudelle, koska jotta nyt yhtiö voisi myydä lelun lapselle, niin valvontavaihe täytyy selvittää, jotta voidaan, jotta voidaan varmistaa, että se on turvallinen. Kuitenkin, jotta joitakin näistä laitteista voidaan myydä, jotka saattavat olla vaara käyttäjille, niin siellä ei ole minkälaista valvontaa viljellä pohjalla ja siitä kärsitään seuraukset. Tässä kolme asiaa, jotka haluaisin ottaa esille omalta puolelta. Nyt annan puheenvuoron kollega Ludeväkille, joka jatkaa, ottaa esille lisänäkökohtia. Kiitos Fernande ja kiitos mahdollisuudesta tulla puhumaan teille. Seuraava liittyy lainsäädäntöön, erot jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välillä. Sehän on tietenkin yhteistyölle aina haasteellista, myös kyberrikollisuuden osalta. Eilisen säännöt eivät välttämättä toimi huomenna enää. Teknologia kehittyy nopeasti ja lainsäädäntö yleensä laahaa perässä. Ja näin varsinkin aineellisoikeuden, prosessioikeuden ja myös sitten perusperiaatteiden osalta – kuten esimerkiksi territoriaalisuusperiaate, jonka herra Lachapelle jo selvitti teille. Ja myös oikeudelliset perinteet ovat erilaisia EU-sakin, jotka ovat lohtaneet sitten eri lainsäädäntöön poliisin rooli, oikeuslaitoksen rooli ja, ja näytön rooli rikosoikeudenkäynnissä. Ei ole mitään harmonisoitua oikeuden lainsäädäntöä esimerkiksi peitetoiminnasta tai pimeän verkon tutkimisesta, niin kuin Europoliltakin kuulimme. Mitä tulee kansainväliseen yhteistyöhön, niin nykyinen MLA-prosessi nähdään hyvin hitaana ja se on aika kankea operatiivisiin tarpeisiin. On kuitenkin varovaista optimistia. EA on puitteissa, koska sitä ei kirjoitettu sähköinen, sähköiset todisteet silmällä pitäen, joten sitä pitää jollain tavalla vielä äh, soveltaa, jotta se äh, toimisi myös sähköisessä ympäristössä. Ja mitä tulee sitten äh, direktiivin varaamiin toimenpiteisiin, niin ne tietenkin ovat jäsenvaltioiden neuvoteltavissa Siinä on tämä 90 päivän täytäntöönpanoraja mitä sitten jäsenvaltioiden täytäntöönpanon, tasa, täytäntöönpanon tasoon. Se on hyvin erilaista jäsenvaltiosta toiseen. Mutta kuten sanoin, teknologia kehittyy hyvin nopeasti ja jopa asiantuntijat tällä hetkellä eivät pysy ihan teknologian perässä, joten voitte kuvitella, että myös asiantuntijoiden, asiantuntijoiden ja maalikkojenkin välillä kuilu kasvaa valtavaa tahtia. Tarvitaan lisää asiantuntijuutta ja tarvitaan myös asiantuntijuutta tutki, tutkijoissa ja myös oikeuslaitoksessa ja sitä varten koulutusta. Niin internet tietysti helpottaa asioita, se on mahdollistanut kommunikaation ja ilmaisumme ja, ja liiketoimintamme ja, ja se on muuttanut kaikki tätä. Ja se on myös muuttanut rikollisuuden, rikosten tekemistä ja riko, rikollisten löytymistä. Rikolliset ovat hyvinkin mukautuvaisia ja meidän täytyy jatkossa löytää nyt vastaukset näihin haasteisiin, jotka tällä hetkellä meillä on edessä. Ensinnäkin ei ole minkäännäköistä laatikon ulkoista ratkaisua. Meidän täytyy löytää ratkaisuja, joka tarkoittaa sitä, että pitää olla tutkinnan ja toisaalta syytteisen asettamisen välillä ja toisaalta perusoikeuksien välillä tietty tasapaino. Ja minkälainen meidän pitää muistaa suhteellisuus ja subsidiariteetti. Ja kuten sanottu, aika tämä pikkupräntissä on nimenomaan ne, ne vaikeudet, jotka tänä päivänä on edessä. Mä haluan puhua siitä mekanismista, jota Europolilla on käytössään jokapäiväisessä työssään. Innovaatio ja yhteistyö ovat ne meidän välineemme me innovoimme, kun katsomme näitä rikollisia yhteisöjä, miten niitä voimme pysäyttää, minkälainen on liiketoimintamalli nykyään toiminta. Kyberrikollisuus on loputon ja me pystymme vain todella pientä osaa tutkia ja sen takia meidän pitää kohdentaa tutkinta laajemmalle, jotta sillä on jotain vaikutusta. Ja, ja nykyiset kyberrikolliset eivät ole perinteisiä järjestöjä. Ne ovat erittäin, äh, erittäin hierarkisoituneita ja niissä tärkeintä on asiantuntijuus. Ja tämä, tätä asiantuntijuutta meidän pitää myös lähestyä, jotta voimme niitä vastaan toimia. Me tarvitsemme päivitettyä tietoa, mutta emme saa myöskään unohtaa sitä, kuinka tärkeää äh, oikeuskäytäntö on täyttämään näitä äh, lainsäädännön aukkoja rikollisuuden maisema muuttuu jatkuvasti, mutta me emme voi jäädä istumaan. Meidän täytyy lopettaa rikollisuus, meidän täytyy pysäyttää rikolliset ja siinä mielessä meidän täytyy kehittyä nopeammin. 20 sekuntia vielä. Me koitamme löytää nyt vaihtoehtoja MLAlle, eli keskinäiselle oikeusavulle. Ja tarkoituksena on kansainvälisen yhteistyön parantaminen ja meidän täytyy rakentaa verkostoja ja luottamuksen ilmapiiriä, jossa pystymme jakamaan parhaita käytäntöjä ja vahvistamaan omaa mahdollisuuttamme vastata rikollisuuteen. Ja EUCTF on yksi Euroopan tukema ja ITC Euroopan ja Eurojustin tukemat toimet ovat erittäin hedelmällisiä. Näihin haasteisiin vastataan innovaatiolla, yhteistyöllä ja, ja yhteistyöllä innovoiden. Ja jos teillä on jotain kysyttävää, mielelläni vastaan kysymyksiin. Okay, uh... Okei. Okay. Kaksi puhujaa vielä. Graham Wilmot, verkkorikollisuuden osastopäällikkö. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jos sopii, niin komissiosta meillä on Olivia Mikol ja minä, niin että voidaan kattavasti esitellä komission tekemiset. Aikaisemmin tässä on kuultu hyvin, mitkä ovat poliittiset ongelmat aiheessa, ja me hahmottelemme nyt meidän vastauksiamme neljän viiden otsikon alla. Ensinnäkin hiukkasen nykyisestä säädöksestä säädöksistä ja sitten päätöksenteosta rikostutkinnan parissa, politiikan kehittyminen petoksissa ja lopuksi lyhyitä kommentteja liittyen Euroopan neuvoston Budapest yleisopimuksesta ja sitten kyberrikollisuusstrategiasta. Ensinnäkin nykyisestä säännöstöstä. Meillä on omat säädöksemme vuodelta 2013 ja nyt mietimme, miten jäsenvaltiot täytäntöönpanevat direktiiviä, miten se on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä, miten voidaan tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, jotta voidaan täytäntöönpanoa kohentaa direktiivin kohdalla, ja totta kai, jos tarpeen on, voidaan katsoa sitten rikkomusmenettelyjäkin. Direktiivi yhdenmukaista määritelmää liittyen tietojärjestelmä iskujen kohdalla ja yhdenmukaistaa rikosseuraamukset tämän tyyppisissä rikoksissa. Tämä helpottaa yhteistyötä poliisien välillä näissä rikoksissa. Sitten päätökset jo kehittyminen rikostutkinnassa, se on oikeastaan kaiken tärkein toimintalohkomme. Ensinnäkin toteaisin, että tässä mietitään ihan tarkkoja rikostutkintoja, joissa poliisilla on lupaa kerätä todistusaineistoa. Ei ole kyse tässä joukkovalvonnasta. Meillä on hyvä yhteistyötä monien pääosastojen kanssa, oikeuspääosaston kanssa muun muassa, ja monien virastojen kanssa, ja Europolin ja Eurojustin kanssakin, jotka ovat täällä läsnä tänään. Meillä on kolmekin toimintalohkoa. Onko ensinnäkin näyttöä, jotta voidaan tietoja ottaa? Onko laivavalvontojen viranomaisilla mahdollisuus käyttää tätä sähköinen käyttö, ja entäpä sitten voidaanko sitä lukea, eli salausprosessi tietojen säilyttämisessä meillä on tuomioistuimen päätös viime vuonna joulukuulta. Se on herättänyt paljon kysymyksiä siitä, miten tämä voidaan saattaa yksiin kansallisten lainsäädäntöjen kanssa ja myös sitten yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa. Neuvosto on puheenjohtajaryhmässä paneutunut tähän oikeudellisesti ja myös operatiivisestikin. Ensimmäinen kokous osoitti, että tässä on monenlaisia ajatuksia. Täytyy vielä paneutua siihen tarkemmin. Puheenjohtajan ryhmässä menee pari kokousta varmaan vielä tähän, mutta neuvostohan siitä päättää minä. Komissiossa me olemme todenneet, että me tarjoamme kyllä osvittaa jäsenvaltioille siinä, miten yhteensovittaa lainsäädäntöä tuomion kanssa. Ja ehkä siinä tarvitaan paljon enemmän tietoa. Käymme tarkkaan läpi tuomion paneudumme kansalliseen lainsäädäntöön ja mietimme tarkkaan myös sitä, mitä puheenjohtajaryhmässä tehdään. Nyt on varhaista sanoa enemmän tietojen varastoinnista, säilyttämisestä. No sitten sähköisen menettelyyn. Kiitos herra Mäknamille tästä hyvästä kommentista liittyen prosessiin. Tässä oikeastaan kolmekin eri sarkaa Ensinnäkin me mietimme, miten kohentaa suoraa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kesken ja sen valtioissa ja sitten palvelun tarjoajat huomioiden. Toiseksi mietimme, miten kohentaa keskinäisen oikeusavun toimintaa Yhdysvaltain ja yhdysvaltalaisten toimijoiden kanssa. Me tiedämme tarkalleen, mitä ongelmia keskinäisessä oikeusavussa on ja pyrimme niitä ratkaisemaan. Kolmas osio liittyy yhteisiin ratkaisuihin, kun on kyse lain täytäntöönpanosta, lainkäyttöalueista, kun on kyse rajat ylittävistä tilanteista, miten jäsenvaltiot sen hoitavat. Meillä on aika kattava prosessi olemassa virastojen kanssa, lainvalvontaviranomaisten kanssa, jäsenvaltioissa, ministeriöiden kanssa ja sitten viimeisenä, mutta vähimpänä, puhutaan alan edustajien kanssa. Tässä prosessissa tarkoituksena on tarjota pakettivaihtoehtoja kesäkuussa, eli tähän voidaan palata silloin, ja parin kuukauden päästä meillä on enemmän kerrottavaa siitä. Sitten lopuksi vielä yksi tekijä, salausprosessi. Tämä on uudempi asia. Se alkoi tämän vuoden alussa. Tässä on kaksivaiheinen prosessi tarkastelussa. Ensin kerätään tietoa, toiseksi kun kaikki asianomainen tieto on kerätty sidosryhmiltä, erittelemme sitä tarkalleen ja sitten esitellään vaihtoehtopaketti. No, kenelle tässä sitten puhutaan? Tärkeimpiä toimijoita ovat eurooppalaiset virastot Europol, Eurojust, ELIS, ELISA, lisa ja FRA haluaisin tähdentää nimenomaan FRAn osaa. He ovat tässä olleet tinnolla mukana, ovat jo esittäneet ihan konkreettisiakin ehdotuksia, ei pelkästään filosofista pohdintaa, vaan ihan käytännön tavaraa. Tulevien kuukausien aikana me pyydämme, että virastot järjestäisivät keskusteluja, työpajoja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa teknisestä puolesta ja oikeudellisesta puolesta. Mitä ongelmia on käytännössä teknisellä puolella valvontaviranomaisten kesken ja miten se sitten kytkeytyy internetin tekniikkaan oikeudellisella puolella. Mietitään lainsäädäntöpuitteita jäsenvaltioissa, kun on kyse tekniikan käytöstä lainvalvontaan käyttöön salauksen osalta ja miten se liittyy puolestaan perusoikeuksiin. Haluaisin todeta, että on erittäin tärkeää, että ei puhuta pelkästään haavoittuvuudesta. On, se on tärkeää toki, mutta siihen liittyy paljon muutakin teknisiä oikeudellisia kysymyksiä, joihin on perehdyttävä seikkaperäisesti. Meillä ei ole ehdotuksia tulossa lainsäädännön osalta, mutta pidämme vaihtoehdot avoimina. Tärkeää on nimittäin käydä läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot, että voimme sitten perustella sen, minkä teemme tai mitä me emme tee, kun jotain ehdotamme päivän päätteeksi. Lokakuussa on tarkoitus jotain saada aikaan tässä prosessissa. Totta kai tässä herää kysymyksiä tietosuojan osalta, eli Olivia saa jatkaa tästä. Very much. Um... Kiitos todellakin. Kiitos. Niin tietenkin heti kun äh, tämä henkilötietoprosessi, kun pu, äh, siis puhutaan perusoikeudesta henkilösietojen suojaan, se on tärkeää ja meidän täytyy varmistaa, että kaikissa niissä keskusteluissa, joissa, joita käydään, varmistetaan tietosuoja. Varsinkin kun keskustellaan yksityisen sektorin kanssa, kyberrikollisuuden osalta myös, siellä on paljon perusoikeuskysymyksiä, joita, jotka pitää ottaa huomioon. Turvallisuus ja yksityisyys toisella ovat asioita, jotka eivät sulje toinen toisiaan pois, vaan ne tukevat toinen toistaan. Ja tähän tarvitaan teknisiä ja juridisia ratkaisuja, jotta voidaan varmistaa tietosuoja. Kun riko, kyberturvallisuutta torjutaan ja mietitään, miten pystytään hyödyntämään rikostutkinnassa monikansallista näyttöä, niin siinä pitää nimenomaan ottaa huomioon nämä perusoikeuskysymykset ja tietosuoja ja tietosubjektin oikeudet omaan, omaan henkilökohtaisiin tietoihin, tietoihin. Nämä pitää lainsäädännöllä taata, joka on selkeä, tarkka, ennakoiva ja jossa lainsäädännössä mukana ovat nämä kaikki turvalausekkeet. Tällä hetkellä tai viime vuonna hyväksyimme tietosuoja kehyksen asetuksen muodossa ja sitä ryhdytään soveltamaan 25. toukokuuta 2018. Ja tässä yhteydessä pitää muistaa, että että tietosuojavaltuutettu on yhteydessä sitten operaattoreihin, miten tietojen siirto teknisesti toteutetaan ja miten toimivaltaisen viranomaisen tieto perustuu artiklan 6, asetuksen artiklan 6 kriteereihin. Direktiivi 95-46 varmistaa, miten laillisesti tieto, henkilötietoja käytetään – Asetuksessa tuodaan myös lisäselvyyttä siihen, miten henkilötietoja voidaan käsitellä, esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin tai ö, rikostutkintaan tai rikosten ehkäisyyn. Ja pitää myös katsoa, miten muut toimet ovat yhdenmukaisia asetuksen kanssa, tiedon tarkkuus ja se, että tietosubjektin oikeudet kuten saada tietoa tieto mm, siitä, mitä itsestä on, on tiedostoissa olemassa, ja sitä voidaan rajoittaa vain lainsäädännöllä. Ja tarvitaan myös lisää tekijöitä sen osalta, miten henkilötietoja voidaan antaa esimerkiksi operaattorilta kolmanteen maahan. Nämä ovat esimerkkejä tapauksista, joissa tietosuoja-asetus tarjoaa lisäsuojaa myös kyberrikollisuuden ollessa kyseessä. Muutkin lainsäädäntötekstit, kuten esimerkiksi direktiivi, jota sovelletaan, sitäkin toukokuussa 2018 alkaen. Siellä puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, kyberrikollisuudesta, millainen on turvallisuusagenda. Ja direktiivillä pyritään varmistamaan sitä, että tietoa voidaan jäsenvaltioiden rikosviranomaisten ja poliisin välillä vaihtaa ja toisaalta riittävä luottamus siihen, että oikeusvarmuus säilyy direktiivi, silloin kun se astuu voimaan, parantaa yhteistyötä rikosten torjunnassa. Tiedämme, että jäsenvaltioiden pitää jatkossa vaihtaa entistä enemmän tietoa ja myös antaa tietoa Europolille ja Eurojustille jatkossa. Ja näillä lainsäädännöillä sitten luodaan tietosuojan yleiset normit. Direktiivi ei koske lainvalvojien toiminnan rajoittamista, vaan sitä, miten henkilötietoja oikein työstetään ja käsitellään. Tähän loppuun halusin vain vielä sanoa, että kyberrikollisuuden torjunnassa lainvalvojan pyyntö operaattorille tie, henkilötietojen toimittamiseksi, nimen, IP-osoitteen antamiseksi. Direktiivi laittaa rajat tällaiselle tietojen käsittelylle artikla 39 erityisesti direktiivissä, jos operaattori on toisessa maassa. Just, uh... Kiitos. Ihan viimeinen lause, koska aika on loppumassa. Selvä. Ajattelen, että komissiolla olisi ollut 15 minuuttia. Pahoittelen ihan nämä kolme viimeistä kohtaa, jotka halusimme käsitellä hyvin lyhyesti. Muiden kuin käteiseen liittyvien petosten osalta niiden kasvua on näkyvissä. Yleinen oikeuskehys Euro- Euroopan tasolla on vanhentunut. Neuvoston puitepäätös joka koskee ihan muovikortteja. Nyt on julkinen kuuleminen aloitettu mahdollisesta vastauksesta asiaan ja vaikutusten arviointi tulee direktiivin yhteydessä, ehdotuksen yhteydessä syyskuussa. No, kaksi asiaa vielä hyvin lyhyesti. Budapestin yleissopimus on taustalla useimmissa toimissa alalla. Tuemme täysin yleissopimusta ja teemme myös Euroopan neuvoston kanssa työtä, jotta voimavaroja voidaan kehittää verkkorikollisuuden torjumiseen kolmansissa maissa. Ja lopuksi verkkoturvallisuusstrategia 2013 vuodelta ja sen mahdollinen uudelleenarviointi. Tällä hetkellä harkitsemme strategian uudistamista ja ryhdymme arviointiin ja teemme päätöksen sitä todennäköisesti muutaman viikon päästä. Kiitos kovasti kärsivällisyydestänne puheenjohtaja. Kiitos, kiitos sanaa puheenjohtaja konkreettisista tiedoista. Kollegat, halusin kiinnittää huomionne siihen, että printtiversio selvityksestä on täällä saatavilla. Jos keskustelun jälkeen sen haluatte itsellenne, voitte ottaa. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Eh, Kiitoksia kovasti. Minut on nimetty todellakin esittelijäksi tähän mietintöön kyberrikollisuudesta. Ja minä haluaisin esittää kiitokseni kaikille alustajille ja osallistujille näistä selvityksistä, jotka ehkä ajan vuoksi olivat kovin lyhyitä, mutta kovin kattavia joka tapauksessa. verkossa tehtävä rikollisuus, rikokset ja tekniikan kehittyminen on siis sellainen, että rikolliset ovat aina lainkouraa askeleen edellä. Tämä liittyy myös siihen, pitäisikö ennaltaehkäistä vai torjua me ehkä tarvitsemme enemmän eurooppalaista näkökulmaa, yhdenmukaisempaa näkökulmaa, koska tätä ei ole yhdenmukaistettu riittävästi ja kaikissa jäsenvaltioissa. Se on vain jättimäinen ongelma, kun meillä ei ole yhdenmukaistettua lainsäädäntöä, joka koskisi kaikkia jäsenvaltioita. Meillä ei ole ikään kuin sateenvarjolainsäädäntöä, joka menisi yli ja ohi kunkin rikoksen tai kunkin direktiivin. Tämä koskee myös ennaltaehkäisyä tai seuraamuksia. Me emme ole riittävän tehokkaita siinä. Totta kai tämä, mikä nyt otan esille, voi olla aika monimutkaista, mutta mitä tekin olette todenneet, niin teemahan on itsekin kovin monimutkainen. Jotenkin pitäisi estää tätä rikollisuutta eri jäsenvaltioissa kuitenkin. Esimerkiksi mitä tapahtuu sähköisen todistusaineiston kanssa, kun kerätään sähköistä näyttöä. Tämä koskee myös lainsäädäntöä, mikä saattaa vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Eli miten kerätä näyttöä, sormenjälkiä, miten niitä puolestaan käytetään jossain jäsenvaltiossa, ehkä toisin, toisessa jäsenvaltiossa, entäpä henkilötiedot ja niiden käyttö eri jäsenvaltioissa. Tästä todellakin käytetään toissijaisuusperiaatteita, mutta se johtaa siihen, että lainsäädäntöneet eivät ole yhteen sopivia myöskään kolmansien maiden kanssa. Ja siksi te olette todellisia asiantuntijoita, jotka ovat olette meille esittäneet mielenkiintoisia asioita, siitä olemme kiitollisia. Ja ehkä sitten kesäkuuhun mennessä saadaan jotain lainsäädännön uudistamiseksi, niin että voidaan käyttää sähköistä näyttöä myös esimerkiksi sormenjälkiä. Esimerkiksi jos on joukko digitaalista näyttöä, sähköistä digitaalista, joka voidaan yhdistä johonkin rikolliseen toimintaan jäsenvaltiossa, jossa puolesta näyttöä ei voida käyttää. Tämän halusin todeta. Uh, Okei, okay, Uh... okay, kiitos. Miriam Daria, haluatteko puheenvuoron? Chair, and let me start straight away by thank... Kiitos. Haluan kiittää kaikkia mukana olleita asiantuntijoita. Erittäin mielenkiintoinen mielipiteiden vaihto ja sellainen kysymys, joka kävi selkeästi ilmi, että nämä uhat muuttuvat jatkuvasti. Rikolliset ovat hyvinkin joustavia ja me seuraamme heitä aika hitaasti. Ja jotta tähän haasteeseen voitaisiin vastata, meidän pitää kriittisesti pystyä analysoimaan sitä, mitä EUlla nyt on käytössään, mitkä ovat puutteita ja miten voidaan näitä tulevia haasteita, haasteita kohdata. 2020 meidän pitää olla päivitettyjä päivitetty strategia, jotta voidaan suojata myös esimerkiksi jäsenvaltioiden sähköiset äänestysjärjestelmät sellaisella ajalla, sellaisena aikakautena, jossa koko yhteiskunta on digitalisoitumissa niin nopeasti, mutta 12 13 direktiivi ei sel- selvästikään riitä pitää kriittisesti arvioida komission täytäntöönpanokertomusta e, esimerkiksi mitä liittyen e, verkossa tapahtuvaan lasten hyväksikäyttöön. Minä olen SNDn esittelijänä siinä. Mutta yksi asia, jota halusin korostaa erityisesti, joka on tullut e, esimerkiksi esille, että Kyberrikollisuuden torjunta ei, tar- ei saa tarkoittaa sitä, että kansalaisten tietosuojaa vaarannetaan. Ja e-privacy-direktiivi on hyvä ja toivon, että parlamentti omassa kertomuksessaan katsoo, miten korkealla tasolla tietosuojan taso pitää jatkossakin pysyä. On sellaisia kysymyksiä, jotka halusin vielä mainita, koska ihan aluksi me kuulimme paljon territoriaalisuudesta, joka on esteenä. Herra de la Chapelle toi tämän erityisesti esille. Tätä miettiin, että vaikka haluamme yhdenmukaistaa EUn jäsenvaltioiden sisällä asioita, niin tämän menee tietysti kauemmaksi ja yli minkään alueen tai, tai maanosan ja ei riitä, että katsotaan asiaa EUn sisällä tai EUn piirissä, vaan se menee niin paljon pidemmälle. Tämä liittyy, oliko se herra Fernando Ruiz, joka puhui tur, äh, laitteiden turvallisuudesta. Ja täytyy todella tutkia, minkälaisia eroja eri maiden välillä on jotain yhteneväisyyttä ja, ja johdonmukaisuutta näidenkin järjestelmien välille pitää löytyä. Mutta ei tuossa ole kyse pelkästään haavoittuvuudesta, tässä on kyseessä myös mahdollisuudet. Ja tämä on hyvä muistaa. Meidän täytyy erityisesti keskittyä siihen, että otetaan yhteisön mukaan kyberrikollisuuden torjuntaan ja myös verkossa tapahtuvan lasten hyväksikäytön torjuntaan nyt itse asiassa koitetaan saada nuoria hakkereita hyötymään omista taidoistaan. Ja tällaiset taidot ovat kovaa kauppatavaraa ja tästä on itse asiassa hyvin hyödyllisiä ja, ja kannattavia uriakin muodostaminen. Täällä tuli esille myös, että yritykset ja hallituksetkin mielellään ottavat palkkalistoille näitä hakkereita, jotka siirtyvät sitten ikään kuin aidan toiselle puolelle. Kiitos kaikille esiin puhujille. Meillä on paljon tässä edessä työtä ja jatkamme, jatkamme työtä varjoesittelyiden kesken. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos asiantuntijoille alustuksista jotka ovat yksityiskohtaisia ja kattavia, hyvin teknisiä alustuksia. En nyt siihen mene sen enempää, koska todellakin olemme kovasti jo myöhässä. Mutta ehkä sitten tämän puolelta voin esittää kirjallisesti muitakin kysymyksiä itse kullekin tämän tärkeän teeman tiimoilta. Sitä käsittelemme nyt, mutta myös mietinnössämme, kun tämä ilmiö vain kasvamaan päin ja sitä paitsi vähän nopeammin kehittyy. Myös poliittiset vaikutukset mukaan lukien Euroopan alue, unionin alueella. Uhat, uhkien kirjavuus ovat hyvin vakava asia kansalaisille, jotka odottavat meiltä vastauksia. Mutta nyt iltapäivä jo on aika myöhäisessä ajankohdassa, niin voisin olla ehkä vähän polemisempiakin, koska tässä on usein otteeseen puhuttu tästä direktiivistä. Mutta kun täällä on nyt valiokunta paikalla, vaikka mitä monta ole paikalla, niin me olemme täällä nimenomaan sitä varten, että voisimme tuottamaan säädöksiä tai lausuntoja tai jotain vastaavaa. Usein otteeseen olemme puhuneet teksteistä ja varsinkin 2013 direktiivistä. Niin haluaisinkin tietää, Tarvitaanko teidän mielestä uutta lainsäädäntöä loppujen lopuksi? Tarvitaanko sitä? Ja sanon nimenomaan lainsäädäntöä, siis ihan säädöksen merkityksessä. Tarvitaanko uusia välineitä vai riittääkö nykyinen? Nimittäin monella alueella, monessa teemassa loputtomiin todetaan, että pitää yhdenmukaistaa toimia yhdessä. Ja taipumuksena on kiertää kehää, varsinkin tässä kysymyksessä. Koska Euroopan kansalaiset kyllä tietävät, mikä tämä tekniikka on. Koska se on tavallaan taustalla näissä uhissa myös. Näissä kaikissa kyberrikollisuuden järjestelmissä? Ensimmäinen kysymykseni. Se oli erittäin selvää. Tyydytäänkö nykyiseen vai luodaanko uutta? Ja jos sitten uutta, mikä on tärkeysjärjestys? Toinen kysymys. Vähän poleminen ehkä sekin, joka tavallaan on, menee vastaan ensimmäistä kyberrikollisuuden kansainvälinen foorumi järjestettiin Lillessä maassa niin tämän vuoden alkupuolella joitakin viikkoja sitten. Ja tämä raportti Ranskan kohdalla toteaa esimerkiksi, että rikosoikeudelliset keinot kyberrikollisuuden torjumiseksi ovat olemassa vähän ehkä hujan hajan, mutta kyllä niitä on. Ja oikeastaan nyt on puutetta vain siitä, että ei tarvita uusia lainsäädäntöhankkeita, vaan rahaa inhimillisiä voimavaroja, tekniikkaa, että niitä ei ole riittävästi tai niitä ei ehkä ole riittävästi, koska kysyn nyt sitä, ovatko ne riittämättömät. Onko niin, että tutkintatuomareilla ei ole riittävästi koulutusta? Oletteko samaa mieltä tästä kuin myös näistä johtopäätöksistä? Sehän nyt on aika hiljattain todettu. Ja vähän samansuuntaisesti lainsäädäntöäkö vai ei? Aamupäivällä luin lehdistä, että komissio olisi valmis avaamaan uuden työsaran kyberturvallisuudessa. Te vähän jo viittelöitte siihen suuntaan, mutta en tiedä ymmärsikö oikein, että Euroopan digitaalisen agendan väliarvioissakin pitäisi ehkä mainita No minä kiirehti jo kolme minuuttia vasta olen puhunut ja minä olen varjoesittelijä. Minä tarvitsen vastauksiakin tähän. No voi olla tällä sitten puheenjohtaja lähettävät minulle vastauksensa. Eli Euroopan digitaalisen agendan väliarviointi, ehkä myös uumoille uudistuksia. Ehkä komissio voisi ihan lyhykäisesti vastata tähän vielä. Ja lopuksi vielä yksi kysymys, kun viimeksi meillä oli kuuleminen Julian Kingin kanssa. Hän palasi tähän ajatukseen, että pitäisi sietokykyä vahvistaa? Onko se enemmänkin tavallaan ennaltaehkäisyä, johon komissio panostaa, vai onko teillä ehkä jotain muuta kerrottavaa? Kolme, neljä minuuttia taisi mennä. Kiitos puheenjohtaja. Okay, thank you very much. Uh, uh, Okei, okay, kiitos kovasti. Haluaisimme kuulla vastaukset sitten erityisesti komissiolta lainsäädäntöaloitteesta. Kiitos. Thank you, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille jäsenille, jotka esittivät kysymyksiä. Niin kysyitte, esittäisimmekö lainsäädäntöehdotuksen. Juuri sitä harkitsemme sähköisestä näytöstä. Ja kuten sanoin, kesäkuussa palaamme asiaan siellä on pakettivaihtoehdoista. Tässä vaiheessa toivottavasti ymmärrätte, emme voi sanoa, onko kyseessä lakiehdotus, vai sanommeko sillä vain, että haluaisimme lakiehdotuksen laatia. Juuri sitä harkitsemme tällä hetkellä. Mm. Kysyitte, että kierretäänkö kehää vai pitääkö vahvistaa rahoitus, voimavaroja, henkilöstövoimavaroja – eivät ne sure toisiaan pois. Esitetään lakia tai ei, niin sitten joka tapauksessa pitää tarkasti harkita, että vahvistetaanko henkilöstöä, enemmän koulutusta tärkeimmille toimijoille, enemmän rahaa laitteistoon, ohjelmistoon, ihmisille, mitä vaan. Täytyy tarkastella koko vaihtoehtojen kirjoa. Se pätee kaikkiin vaihtoehtoihin, joista puhuin. Sitten tuli nimenomaan kysymyksiä tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja siihen liittyvästä direktiivistä ja myöskin esineiden turvallisuudesta, esineiden internet ja vaara, että hyökätään vaalijärjestelmiä, äänestysjärjestelmiä vastaan. Tiedän, että kollegani tätä tarkastelevat verkkoturvallisuusstrategian yhteydessä ja kun he miettivät, että pitääkö strategia arvioida. Tarkasti asioita harkitaan ja pyritään kokonaisnäkemykseen siitä, että pitääkö strategiaa uudistaa, jotta yhteen tai useampaan pulmaan voitaisiin pureutua. Viittasitte lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Yksikköni käsittelee ongelmaa, mutta ajattelin, että teillä on erillinen esitylistan kohta huomenna, jolloin sitten apulaispääjohtaja tulee tästä teille puhumaan, joten sitä en enää, siitä en enää minä puhu. Kaksi viimeistä kysymystä taisivat olla niin, että toinen koski digitaalisten sisämarkkinoiden puolivälin arviointia. Valitettavasti nyt ei ole kollegaa paikalla, joka asiaa olisi käsitellyt, mutta tiedän, että siellä painetaan eteenpäin asian kanssa. Nyt jos haluatte, että viedän kysymyksen mukana, niin eväksi kollegoille, niin mielelläni. Niin ja viimeinen sitten kriisin sietokyky ja sen vahvistaminen sitäkin tarkastelemme siinä yhteydessä, kun mietitään, että uudistetaanko verkkoturvallisuusstrategiaa vai ei. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti. Herra de la Chapelle haluaisi vielä lisätä jotain. Just, uh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti kommentoisin joitakin huomioita tai kysymyksiä, joita täällä on tullut esille. On hyvin tärkeää muistaa, kun puhutaan harmonisoinnista, yhdenmukaistamisesta, ja kun ymmärrämme, että tarvitaan yhteistyötä ja sellaista, joka menee EUn ulkopuolelle, niin silloin ongelma on jo EUn sisällä. Ja tästä syystä harmonisointia ei saada aikaa riittävän laajasti. Ja yksi sellaisista käsitteistä on juridinen yhteen toimivuus. Prosessi, takeet sekä julkiselle että yksityiselle puolelle. Eikä yrittäisi, yrittäisi, yritettäkään lainsäädäntöä harmonisoida. Kun puhutaan uusista välineistä, niin ymmärsin, että kysymys tarkoitti sitä, että tarvittaisiin uus, uutta tekstiä olemassa oleviin välineisiin. Tar- ehkä tarvitaan jonkunnäköisiä uusia välineitä ihan kansainväliselläkin tasolla, jotka eivät ole lainsäädäntöä, eivät ole sopimuksia, vaan jotain eh, ehkä enemmänkin tällaisia politiikan normeja, jotka eh, käyttäjäryhmät ovat yhdessä laatineet ja, ja sitten sen jälkeen ehkä niitä voidaan, ne voidaan siirtää lainsäädäntöön tai toimintamalleihin. Ja sitten hyvin tärkeä elementti on vielä ö, skaalautuvuus, eli mennään EUn ulkopuolelle. Joissakin puheenvuoroissa tuli ilmi, että EUlla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus asettaa tietyt normit ja johtaa tätä tietä, mutta tarvitaan jonkun näköistä tällaista yhteensopivuutta myös lainsäädäntöjen välillä, jotta päästäisiin myös niille alueille, joilla nämä valmistajat tai, tai, tai tuottajat ovat. Miten voidaan skaalata sitten tämmöisiä järjestelmiä niin, ettei kovin paljon tehdä haittaa No siihen tarvitaan tietenkin myös yritysten välistä yhteistyötä. Ja sitten tämä oho, lainsäädännöllinen tai lainkäyttöön liittyvä yhteistyö, miten kuitenkin tällä digitaalisella ajan, aikakaudella pystymme jokaisen valtion ö, ö, itsemääräämisoikeuden varmistamaan. Kiitos, kiitos kovin paljon tällaisesta kattavasta keskustelusta. Kiitos yhteenvedosta, kiitos kaikista puheenvuoroista. Oli kovin mielenkiintoista aihe ja muistutan teitä selvityksestä. Nähdään huomenna kello yhdeksän. Kiitos, huomenna.